Ladies and gentlemen, it's now 2.30. Hyvä, että näistä herra kello on 14.30 ja Ei. Puheenjohtaja pyysi, että minä toimin puheenjohtajana nyt iltapäivällä ja kerron teille, mitä iltapäivällä kuuluu tehdä, mutta nyt onneksi puheenjohtaja onkin itse tulossa paikalle. Hän ottaa heti kohta puheenjohtajan ojan haltuunsa ja minä sen hänelle ilomielin ojennan. colleagues, because... Hyvät kollegat, koska herra Kirkhope ystävällisesti aloitti jo kokouksen, aion näyttää, oh, noudattaa hänen hyvää esimerkkiään. Nyt voin kenties pyytää, että Kirkhope toimisi puoli tuntia. Olin pyytänyt, että hän toimisi puolen tunnin ajan puheenjohtajana minun sijani. Minä annoin ministerikokouksen tiimoilta haastattelu, mutta haastattelu päättyikin hyvissä ajoin, joten Voisin kiittää eilen kerran Helkö Kopi, tosiaan hänellä tarvitse kuunnella. Kiitos siitä, että hän hoiti puheenjohtajan tehtävää. Hän toimii puheenjohtajana silloin, kun muut varapuhemiehet, varapuheenjohtajat ovat varattuina. Kiittäisin häntä tästä avusta, jonka hän antoi minulle sihteeristölle. Kiitos myöskin hänen toimistolle. Kiitos Timothy. And yes, they do enjoy it when you're in the chair more than me. Tämä näin kirjattakoon kiitokseksi hänelle. Arvon kollega, että kohdat 6, 7, 8 esityslistalta, joiden osalta minä esitten ja lykätään tuonemmaksi, koska oikeudellisen yksikön lausuntoa ei vielä ole saatu. Näistä asioista ei kukaan vastusta. Esityslista voidaan hyväksyä muutettuna. Okay. So colleagues, we just... Sitten kollegat, siirrymme sitten koordinaattorin suositusten vahvistamiseen työjärjestyksen artikan 25 mukaan. Mahdollisimman nopeasti hoidetaan tämä asia. Esittelijän nimittäminen ensinnäkin. Monika Holmaer kansanpuolueesta vastaa 2011 tiedoksi, liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hän lausuttaa tästä lausunnon. Joitakin esi- muitakin esittelijöitä nimettiin. Ovat melkoisen merkittäviä asioita, joten mikäli te nyt kuuntelette, totesin, että Ska Keller vihreistä hoitaa neuvoston väliaikaiset toimintakäytöt liittyvät kansainväliseen suojaan. Italian ja Kreikan tapauksessa kyse on kummemismenettelystä. Sitten lausunnon laatia. Peter Niedermüller sd ryhmästä nimettiin esittelystä lausunnonlaatijaksi, joka vastaa joustovälineistä on kun on kyse kansallisesta suojelusta Italian ja Kreikan tapauksessa. Sitten ylimääräinen LIPEN kokousaikataulu, niin kuin koordinaattorissa edellisen sovittiin, jälleen kerran kollegat, tiedän tämä erittäin herkkä kysymys, mutta tämä lisää päivää tai valiokunnan kokouksia varten on nyt lyöty lukkoon, jotta Asitarjan hoidettua koordinaattori hyvin tiukka työaikataulu toinen heinäkuuta iltapäivällä maanantaina. Sitten seuraavalla viikolla kello 19 sen tapaamme komissaari Avramopoulosin ja Mogherinin 6. päivä heinäkuuta kello 19 sisään. Siellä puhutaan strategisesta maahanmuuttokertomuksesta. Sitten on tarkoitus käsitellä Slovakian joukkotiedotusvälineisiin liittyvää tilannetta. Slovakian hallitus on tehnyt päätöksen kieltää tiedonpidon hallituksen ja lehden Endenk välillä. Ja koordinaattorit päättivät, että puheenjohtaja kirjoittaa asiasta kirjelmän pyytäkseen komission näkemystä. Mitä tulee parempaan lainsäädäntöön, Liipe koordinaattorit päättivät kirjoittaa kirjeen puhemies Schulzille, jossa tarkastellaan tai määritellään Liben prioriteetit silloin, kun on kyse säännöistä paremman lainsäädännön osalta. Sitten matkaa, että mikäli kollegat nyt voisivat kuunnella huolella niin voitte ilmoittautua myöskin valtuuskuntamatkalle ensinnäkin Suomen matka, älykäs paketti Päätimme lähettää kolmen hengen valtuuskunnan sen sijaan, että olisimme lähettäneet neljä. Yksi kansanpuolista, yksi D-ryhmästä, eli nämä kaksi esittelijä, sitten yksi jäsen ECRstä pääsee tuonne valtuuskuntamatkalle mukaan. Sitten Libe ja budjettivaliokunnan yhteinen valtuuskuntamatka. Siis päätimme, että Libestä lähtee kuusi jäsentä, ja mahdollisuus on, että Italiasta saattaa tulla ylimmäisiä sinne mukaan. Sitten eh, Valikunnan pyytävä, että valtuuskuntamatkaskohdentajat päättivät, että pyydetään internet-hallintofoorumin kokoukseen valtuuskunta matka 2015. Tämä järjestetään Brasiliassa. Olemme lähettäneet tästä myöskin kirjelmän, ja tässä on STOA myöskin mukana. Työryhmä 133 mukaan koordinaattorit ehdottavat, että seuraaviin asioihin ei tarvitse mitään jatkotoimia. B80497215 tämä liittyy häirintään B80498815, joka liittyy siihen tärkeän rooliin, joka poliisivoimilla on. B800486 syyttäjän virastoasia B80519-15, joka liittyy rikollisella toiminnalla hankittuun omaisuuden takavarikointiin CKB b joka liittyy taideteosten tuhoamiseen Islamisen valtion toimesta. Sitten työjärjestelmän artiklan 1.2 mukaan koiran suosittelut, että kirjoitetaan kirja vetomusvaliokunnalle. Kyse on vetomuksesta, jonka on esittänyt Daniel Benja Jordana Espanjasta. Tämä liittyy Frontexiin. Kyse on Frontexin toimivaltuuksien ja rahoituksen lisäämisestä. Kollegat, minun täytyy nyt pyytää ja kysyä, voiko valiokunta hyväksyä nämä koordinaattoreiden suositukset artiklan 205 mukaisesti hyväksytty. Voin mainita, että kaikki voivat toivon mukaan varmistaa, että heillä on sähköiset äänestyskorttinsa mukana, koska kello 16.20 on äänestys edessä, että varmistakaa, että käden ulottuvilla. Äänestys on lyhyt, mutta siihen tarvitaan äänestyskorttia. Nyt, hyvät kollegat, pääsimme ensimmäiseen varsinaiseen esitysjärjestelmän kohtaan, kohtaan numero neljä. Kyse on fundamentaalisten liikkeiden harjoittaman unionin kansalaisten radikalisoinnin ja rekrytoinnin ennaltaehkäiseminen. Esittelen Rova Rashida Dati. Nyt on tarkoitus tarkastella tai käsitellä mietintöluonnosta. luonnosta. Hyvät kollegat, kuten te tiedätte, tämä on erittäin tärkeä ja monimutkainen aihe. Joitakin keskusteluita live valikunnassa on jo käyty, joten pidemmittä puhetta annan esittele puheenvuoron. Hän voi esitellä asiansa Rouva Täti. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Kiitos puheenjohtaja. Minä ihan lyhyesti tästä puhuisin, koska tärkeintä on käydä keskustelua ja miettiä, mitä mieltä te olette ja saada tämän valiokunnan kanta selväksi. Ja teille on välitettykin tämä lausuntoehdotus rekrytoinnista terroristijärjestöihin. Minä olen hyvinkin sitoutunut tähän työhön ja olin yrittänyt saada kaikki sektorit mukaan ja kaikki paikat mukaan, joilla meillä tulisi ryhtyä toimimaan. Ja minä olen kuullut monia tahoja ja keskustellut monien henkilöiden kanssa ja kaikki toivovat tällaista kaiken kattavaa lähestymistapaa. Ja jokainen maa on korostanut, korostanut sitä, ettei yksistään voida sooloilla ja toimia yksikseen jo vain omassa maassaan ja näin jokainen maa sitten vain toimisi onnettomuuden tai suuren tapahtuman, vakavan tapahtuman edessä pelkästään. Ja jos ajattelemme tammikuun tapahtumia Ranskassa, niin sen jälkeen kävi ilmi, että Ranskassa ollaan hyvinkin jäljessä radikalisoinnin torjumisessa suhteessa Tanskaan ja Iso-Britanniaan tai vaikkapa Belgiaan nähden, joten tällainen Euroopan laajuinen globaali strategia on merkittävä. Ja haluaisin esit- halusin esittää seuraavat kysymykset. Miten voidaan ennaltaehkäistä näitä tapahtumia pikemminkin kuin toimia vasta sitten, kun jotain on jo tapahtunut? Ja minä olen havainnut, että radikalisoinnin olennaisimmat tekijät riippumatta maasta tai henkilöistä liittyvät juuri verkon kautta välitettävään tietoon. Tämä täytyy huomioida ja meidän täytyy käydä keskustelua tietysti myös internetin, mm, internetin ilmaisuvapaudesta, mutta internetistä on joka tapauksessa tullut väylä niille, jotka haluavat radikalisoitua ja siitä on tullut myös väylä sotatantereille. Ja radikalisointi on levinnyt myös niihin piiriin, piireihin, jotka eivät ole sitä edes koskaan juuri aikaisemmin ajatelleetkaan. Ja lisäksi olen kiinnittänyt huomiota myös vankiloihin. E, ne, jotka ovat vankiloissa ja erityisesti terrorismin vuoksi, niin heillä on pitkät tuomiot ja näin heillä on mahdollisuuksia e, radikalisoida näitä lyhyitä tuomioita saaneita ja näin vankilat radikalisoivat e, kansalaisiamme ja, he, ja heistä on syntynyt tällaisia Tästä vankiloista on syntynyt tällainen, ikä, tällainen aikapommi. Ja jos ajattelemme nyt sitten internetin käyttäjiä, niin monet toimivat aika naivistikin. Ja minä kiinnittäisin huomiota nyt siihen, että meidän täytyy vaatia poistettavaksi terrorismia puoltavat internetin sisäl, internetin sisältö tai sitten täytyy esittää korkean tason vastapuheenvuoroja radikalisointia vastaan. Emme me voi vain sallia verkon toimivan niin kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Se nimittäin väli on kanava, joka välittää tietoa ja kannustaa radikalisoimaan ja kannustaa liittymään terroristijärjestöihin ja pitää yllä vihapuhetta. Ja meidän ei nyt nyt tule jäädä vain paikoillemme lepäämään laaki, laakereillemme. Ja sitten vankiloista vielä muutama sananen. Mm, he, vankilaan henkilökuntaa, Iso-Britanniassa tai Ranskassa myös saavat koulutusta tähän, koska he jatkuvasti joutuvat katsomaan, miten tilanne vai radikalisoituu ja joutuvat kohtaamaan henkilöitä, jotka ovat jo täysin radikalisoituneita tai heidät on tuomittu terroristi-iskuista tai sellaisen suunnittelemisesta. Ja he ovat vähän hämillään, miten pitäisi tehdä, ja usein käytetään uskonnollista tekosyytä radikalisointia varten, jos ajatellaan vaikkapa muslimeita, mutta nämä henkilöt eivät välttämättä ollenkaan sinänsä ole uskonnollisia, eli meidän täytyy, ja, ja, ja, ajat, ja monta kertaa näistä asioista ei puhuta, koska ajatellaan, että täällä Euroopassa on, muslimit eivät ole niin hyvällä tasolla. Näin meidän täytyy pystyä myös seuraamaan ja myös ennalta arvioimaan, ketkä voisivat radikalisoitua ja ja vankiloiden henkilökunta tarvitsee koulutusta ja tietoa siitä, miten tilanne kehittyy, miten radikalisoituminen tapahtuu ja niin poispäin. Usein tällaista koulutusta ei ole siis tarjottu, joten me tarvitsemme nyt tällaista soveltavaa kohdennettua koulutusta henkilökunnalle, jotta voidaan havaita tällainen radikalisoitunut käyttäytyminen ja näin täytyy pyrkiä välttämään sitä, että, että vankiloista pääsee sitten tätä radikalisoitumista kampanjaa etenemään. Ja sitten täytyy tietysti kiinnittää huomiota tuohon integrointiin. On puhuttu brittimallista, saksalaisesta mallista tai ranskalaisesta mallista. Nyt pikemminkin pitää puhua eurooppalaisella tasolla tästä asiasta, koska tämä koskee Euroopan kansalaisia ja näin koulutus ja integrointi, integroinnin opettaminen varsinkin koulutuksessa, sen pitää olla eurooppalaisena strategianamme. Sitten miettisin ennaltaehkäiseviä toimia, jotka ovat epäonnistuneet tähän asti, eli ne eivät ole onnistuneet estämään tätä värväämistä, ja myös on epäonnistuttu näiden radikalisoituneiden integroiminen, integroiminen takaisin unioniin. Ja tässä täytyy myös kiinnittää huomiota ulkorajoihin. Suurin osa näistä ulkomaisista taistelijoista ovat ulkomaalaisia tuolla sota-alueella, mutta he eivät ole Euroopassa ulkomaalaisia, vaan he ovat peräisin täältä. Tässä täytyy pitää yhteistyötä Irakin viranomaisten kanssa, Syyrian kanssa ja Afganistanin kanssa ja, ja heiltä on tullut viestejä siitä, että voisitteko te pitää Euroopassa nyt nämä taistelijanne, koska he ovat tulleet tänne heilauttamaan tilannetta, kun me yritämme torjua tuota islamilaisen valtion syntyä. Eli täytyy myös pitää silmällä sitä, kun nämä taistelijat lähtevät liikkeelle, mutta myös sitä, kun he palaavat Euroopan unioniin. Ja minä olen keskustellut näistä asioista, varsinkin terrorismin rahoitu Jeesuksen näkökulmasta. Eli ei pidä suoraan missään tapauksessa hyväksyä terrorismin rahoittamista eikä myöskään epäsuoraa rahoittamista. Eli meidän täytyy suoraan asettaa syytteeseen sellaiset maat ja tahot, jotka voidaan osoittaa, joiden voidaan osoittaa rahoittaneen terrorismia. Jos katsomme sitten Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja myös pohjoispuolta, niin sieltä, tule, sieltä rahaa tulee koranikouluihin ja muihin, sinne sinne saadaan rahaa kouluihin ja muihin tällaisiin ja sanotaan, että tässä opetetaan lapsia, tarjotaan lapsille koulutusta ja niin poispäin, mutta tällaisissakin paikoissa on havaittavissa radikalisoitumista huomattavasti, varsinkin Afrikan, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa esimerkiksi, jos ajatellaan näitä Muhammedin Muhammedin pila, Muhammedissa tehtyjä pilapiiruksia. Siellä ovat suorastaan johtaneet sisällissotiin ja kaikenlaisiin kahakoihin ja kuitenkin koulutusta on rahoitettu esimerkiksi Lahden valtioista nimenomaan koranikoulujen muodossa noissa valtioissa. Eli meidän täytyy nyt tarkemmin kiinnittää huomiota tähänkin ja pyrkiä yhdessä jäljittämään nämä rahoitusvirrat, myös ulkoiset rahoitusvirrat,

voidaksemme ratkoa tämänkin ongelman. Me olemme päässeet Yhdysvaltain kanssa yhteisymmärrykseen terroristijärjestöihin liittyvän rahoitusvirta ehdotuksen, tiimoilta. Ja sitten jos ajattelemme vielä Euroopan unionin kansalaisia, jotka lähtevät täältä taistelemaan ja miten heidän paluunsa sitten hoidetaan. Euroopan unionissa on kaikenlaisia hyviä käytänteitä. Me olemme keskustelleet näistä myös täällä Euroopan parlamentissa. Tietysti meillä on olemassa verkosto, joka kerää näitä hyviä käytänteitä, mutta nämä käytänteet täytyy vielä saada konsolidoituakin ja saamaan sitten yhteiseksi strategiaksi Euroopan unioniin. Kaikki Euroopan unionin maat ovat hyvinkin sitoutuneita tällaisiin erilaisiin ohjelmiin ja ovat huolestuneita siitä, kun nämä taistelijat palaavat maahansa. Jotkut jatkavat tätä toimintaa täälläkin ja he ajautuvat sitten rikosoikeudelliseen prosessiin. Jotkut toiset ovat täysin traumatisoituneita, koska he ovat järkyttyneitä siitä, mitä oikeastaan tapahtuu tapahtui, ja näin heidät täytyy sitten ottaa oikeisiin laitoksiin hoidettavaksi, jotta heidät, heidän radikalisoitumisensa saadaan purettua ja heidät unohtamaan tämä tällainen toimintansa. Näistä ei puhuta kovinkaan usein, mutta joka tapauksessa päivittäin Euroopan unionin palaa myös näitä järkyttyneitä ja traumatisoituneita taisteluja, taistelijoita. Ja, ja me, meidän viranomaisemme ovat äh, kyllä varsin, äh, varsin äh, taakoitettuja, kun näitä kuulusteluja täytyy käydä monella eri tasolla, kun taistelijat palaavat takaisin Euroopan unionille. Ja tähän tarvitaan selvä poliittinen strategia myöskin. No, tämä nyt yleisluontoisesti tästä esittämästäni tekstistä ja ja varmasti voimme vielä sitten jatkaa keskustelua tästä asiasta. Tästä joka tapauksessa on nyt kerätty tietoa kaikki, kaikista Euroopan unionin valtioista ja siitä edessänne oleva teksti, jonka olen tänään teille välittänyt. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Rova Dati. Kiitoksia myöskin siitä, että puhuitte näin lyhyesti ja nasevasti. Ymmärrettävä kyllä. Puhjalista on hyvinkin pitkä Tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe ja tiedämme, että hyvin paljon työtä tämän tiimolta on jo tehty. Hyvin paljon työtä tehdään myös kirjapoliittisessa ryhmässä. Tämä on erittäin päivän polttava aihe. Pari seikkaa voisin painia poimin tässä esiin. Ulkomaalaisia taisteita koskeva asia ja kuinka tähän on puututtu. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma, joka liittyy radikalisoinnin estämiseen vankiloissa, internetissä ja niin poispäin. Tätä työtä on tehty jo pitkään ja tiedän, että monet kollegat omaavat hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Kenties on myöskin sitten oman kysymykseni. Tämä saattaa johtaa vielä tarkistuksiin ja muut kollegat saattavat olla samalla linjoilla. Kyse on vertailevasta lähestymistavasta. Haluaisin sitten teille kysymyksen. Onko nyt asia niin, että kun te mainitsitte yhdistyneen kuningaskunnan, olen varma, että Kirkhoop tästä myöskin haluaa ilmaista näkemyksensä. Onko asia nyt niin, että te katsotte, että riittävästi on jo ohjelmia jäsenvaltiossa. Tiedämme, että hyviä esimerkkejä on. Täällä parlamentissakin järjestetty seminaaria, joissa nyt on käsitelty. Itse olen auttanut oma ryhmäni tuomalla tänne Euroopan parlamenttiin omasta jäsenvaltiostani asiantyötä puhumaan aiheesta, mutta onko riittävästi tehty laadukasta työtä teidän mielestänne yhdessäkään jäsenvaltiossa radikalisoinnin estämiseksi tai peruuttamiseksi? Onko työ riittävän laadukasta ja muuten riittävää? Vankiloissa esimerkiksi tehdään kyllä hyvää työtä, mutta minun huoleni on seuraava. Minun omassa jäsenvaltiossani tehtiin hyvinkin laadukasta työtä tämän suhteen alueellisesti joissakin vankiloissa esimerkiksi. Mutta kun lämmin tarkastelee tilannetta, huoleni on se, että työn laatu ja taso ja rahoitus ei ole sellaista, että laatu on paras mahdollinen. Ja kun vertaillaan suuria maita ja sitä, mitä ne tekevät, kuten Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Belgia, löytyykö sieltä riittävästi laadukkuutta onko reagoitu riittävästi kouluissa ja vankiloissa niin poispäin. Mitä te vertailette keskenänne? Ja sitten kulttiin liittyvä elementti, psykologinen puoli, uskonnon lisäksi. Miten tähän on reagoitu? Nämä kysymykset haluaisin esittää, mutta uskon, että nyt pitäisi päästä pois yksinkertaisista naiveista ratkaisuista ja ryhtyä todellisiin konkreettisiin toimiin. Esitän tämän kysymyksen, koska tätä ihmiset peräänkuuluttavat, ainakin minun omassa jäsenvaltiossani. Nyt avaan keskustelun. Ensimmäisenä puhuu Ana Gomez. Ja kollegat saat puhua siinä järjestyksessä, missä he ovat puhe- pyytäneet puheenvuoroa. Anna. Niin, ja minä puhun niin. Pyydän anteeksi, sinä olet varjoesittelijä. Niin, minähän olen varjoesittelijänä ja haluaisin kiittää Rovatattia tästä mietinnöstä, joka on mielestäni oikein hyvä perusta meidän työllemme. Tämä on hyvin kattava esitys. Löytyy kyllä osa-alueita, joista oman ryhmänikin jäsenet saatavat olla eri mieltä, muotoilusta, kun viitataan esimerkiksi EUn matkustajatietodirektiiviin, vaikkakin itse henkilökohtaisesti saatan ymmärtää jopa tukea tuota kantaa. Mutta minun mielestäni tämä on todella kovin kattava mietintö. Mutta omat kommenttini olisivat sellaiset, että erityisesti arvostan sitä, että pidit huolta siitä, uskonnollista ilmiötä tai uskontoa ei ole otettu tämän taistelun päämoottoriksi, vaikka sillä on omat implikaationsa. Olen, arvostan kovasti herkkyyttäsi tämän asian suhteen. Mutta olen samaa mieltä myös siitä, tai olen sitä mieltä myös, että ehkä me emme välttämättä voi puhua ihan islamofobiasta, koska tämäkin elementti on kasvussa yhteiskunnissamme ja se on vaarallinen, mutta meidän ei pidä siitä pelätä käsitellä, mutta ymmärrän kyllä huolenaiheesi ja arvostan sitä. Ja luulenpa, että vaikka tässä on kappale ja tykkään tästä ulkoisen turvallisuuden yhteydestä, kun taistellaan terrorismia vastaan, niin ehkäpä kuitenkin voitaisiin vielä tarkemmin asiamuotoilla. Uskoisin, että pitäisi lähteä liikkeelle rakennus siitä, rakennus on siitä, että lähdetään terrorismin rahoittamiselementistä mm, liikkeelle ja kuinka tietyt maat toimivat. Ja mehän emme voi välttää Saudi-Arabian käsittelemistä. Mehän kuulimme eilen esimerkiksi afet valiokunnassa koordinaattorien tai itse asiassa Euroopan koordinaattorit terrorismia vastaan olivat koolla ja he eh, olivat yhä enemmän tämän holistisen lähestymistavan kannalla niin, että meidän pitäisi järjestää yhä enemmän Libyan ja Afetin välisiä ö, eh, yhteisiä kokouksia, koska tämä on sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden haaste. Eli tässä keskustelussa eilen joku mainitsi Saudi-Arabian eh, tällaisena maltillisena maana, mutta olen pahoillani, olen ollut monta kertaa esittelijänä Saudi-Arabiaa koskevissa mietinnöissä ja minä en pidä sitä mitenkään maltillisena maana. Ja kun puhutaan terrorismin rahoittamisesta ja jopa verkostoista, niin vaikka nyt Saudi-Arabia saattaisi olla samoin terroristien uhrina jossakin kohtaa, niin rahoitusverkosto on kyllä ihan väistämättä sellainen, että Saudi-Arabia on siinä mukana ja ehkä tämä skenaario pitäisi ottaa mietintöön mukaan myös. Ja ymmärrän kyllä, että tässä pyydetään ulkomaisten taistelijoiden yhteistä määritelmää, mutta sanonpa nyt vain, että ulkomaalaisten taistelijoiden määritelmä on sellainen, että sitä oikeastaan ei voida hyväksyä ollenkaan. Tämähän on aivan eufemistinen ilmaus, koska mehän puhumme tässä EUn kansalaisista, jotka liittyvät terroristijärjestöihin taistelemaan. Ja kun minä kävin Irakissa juuri päivä sen jälkeen, kun Pariisin iskut olivat tapahtuneet, niin irakilaiset kysyivät, että miksi te puhutte heistä ulkomaalaisina taistelijoina, jos he ovat oikeasti teidän taistelijoitanne, EUn kansalaisia. Eli miksi tässä nyt ryhdytään tällaisia eufemismeja laatimaan, eikä sanota ihan selkeästi, että haluamme yhteisen määritelmän eurooppalaisista tai muista taistelijoista, jotka liittyvät terroristijärjestöihin ja jotka ovat todellakin uhka ja joiden toiminta on estettävä, jotta he eivät saa rekrytoitua lisää väkeä joukkoihinsa. Ja sen takia vankiloita koskeva osio on hyvin tärkeä tässä mietinnössä. Ja meidän täytyy myöskin viitata kansallisten ja EU-tason virastojen tehottoman yhteistyön jossakin muodossa. Viime perjantaina olin Sitsenin istunnossa Pariisin iskujen tiimoilta. Ja itse asiassa tässä ei oikeastaan mainittu ollenkaan internetin seuraamista ja ja tiedän, että siinä on paljon tehtävää vielä, mutta haluaisin korostaa tässä vain, että tässä on tässä mietinnössä kappale perheistä. Ja minun mielestäni äärimmäisen tärkeä asia olisi se, että tuettaisiin perheitä, jotka ovat tunnistaneet perheensä jäseniä, jotka ovat tässä radikalisoitumisriskin parissa. Mutta niin, minulla olisi paljon sanottavaa, mutta en nyt pysty enempää. Olen samaa mieltä, että tämä on herkkä kysymys alustavassa luonnoksessakin. Tämä on hyvin pitkä puhelista, että kollegat, joten en itse näyttänyt hyvää esimerkkiä, mutta toivon, kaikki muut voivat pitäytyä kahteen minuuttiin, koska puhelista on kovin pitkä. Seuraavaksi ESR-ryhmän varjoesittelijä Genosi Kirkhope. Yritän puhua niin lyhyesti kuin vain osaan. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. Kuten kaikki ovat todenneet, ensinnäkin olisin onnitella esittelijä, erittäin kaiken kattavasta alustuspuheenvuorosta ja hänen lähestymistavastaan ehdotuksistaan, jotka painavat ihan oikeita nappuloita tämän erittäin vaikean asian suhteen. Osuu naulan kantaan. Voisin aloittaa peruskysymyksestä. Mitä on radikalisointi? Tästä puhutaan kaikki puhuvat radikalisoinnista siellä täällä, mutta mitä se tarkalleen tarkoittaa, tämä käsite? Onko kyse ihmisistä, jotka toimivat radikalla tavalla, muuten kuin normaalin ihmisen käyttäytymisen normien mukaisesti, vai onko kyse poliittisista kunnianhimosta tai uskonnollisista eroista, jotka ovat tässä taustalla, tai ääriajattelusta joidenkin uskontojen sisällä? sen osalta, miten uskonto harjoitetaan. Tämä on hyvin vaikea määritelmä. Ja kun tarkastellaan tilannetta EUn ulkopuolella, radikaalin käyttäytymisen määrä joissakin Lähi-idän maissa esimerkiksi on sellainen, että pahimpia rikoksia tekevät yhden saman uskonnon haaran edustajat toista saman uskonnon haaraa vastaan. Entä sitten EUn kansalaiset, jotka sitten joutuvat tässä tulilinjalle He menevät taistelemaan omasta mielestään tärkeän asian puolesta, mutta sitten he palaavat usein, mikäli ovat elossa, he palaavat pettyneinä. Ja kenties radikaaliset näkemykset kuitenkin ovat heidän mielessään edelleenkin. He ovat valmiita tekemään rikoksia EU-alueella. Täällä mainittiin myöskin sana kultti. Minulla on jotakin kokemuksia tästä ajalta, jolloin olin ministeri. Minä eväsin pääsyn Iso-Britannian useilta henkilöiltä, jotka harjoittivat tietyn tyyppistä kulttikäyttäytymistä, joka olisi ollut vaaraksi nuorille. Tässä on ollut valtava vaikutus nuorten ihmisten radikalisoitumiseen. 80-90-luvulla radikalisoituminen nuorten keskuudessa moninkertaistuu. Nyt tämä on saatu hillityksi tämä ilmiö, koska koulutusta, valistusta on tehty, lisäksi resursseja on annettu työhön, jolla pyritään estämään nuoria lähtemästä tälle tielle. Puhun nyt aivan lyhyesti. on lopuksi vielä muutaman lyhyen seikan. Kyllä, meidän täytyy katkaista rikollisjärjestön rahoitus, oikeastaan kyse terroristeista ja puhtaasti rikollisista. Tietysti täytyy tietoa vaihtaa enemmän EUn ja sen välillä. Olen aina pettynyt, koska tiedonvaihto on puutteellista hyödyllistä tietoa ei vaihdeta. Tätä täytyy parantaa. EUn PNR-tietodirektiivi voisi olla tästä, tässä hyödyllistä. En nyt mene tähän enempää, mutta meidän pitäisi kehittää olemassa olevia toimia edelleenkin ja toden totta, ei pitäisi ikinä kuvitella, että kaikki on internetin syytä. Internet tietysti myötä vaikuttaa ilmiön kehittymiseen, mutta viime aikoina on kuultu ihmisistä, jotka ovat lähteneet isosta Britanniasta muualle taistelemaan, ja heidän perheensä, jotka ovat jääneet koteihinsa, ovat täysin varmoja siitä, että radikalisoituminen on tapahtunut kasvokkain tapaamisissa, kohtaamisissa oman maan sisällä, eikä kyse ollut internetin kautta tapahtuvasta toiminnasta. Ja mikä tähän voitaisiin puuttua, tämä olisi hyödyllistä. Alustus ja mietintö olivat aivan erinomaisia. Meidän täytyy paneutua tähän vielä yksityiskohtaisemmin, mutta olen jo nyt äärimmäisen kiitollinen esittelijälle hänen omaksumastaan lähestymistavasta. Kiitos. Olen varma, että monet ulkopuolelta käsin myöskin tutustua tähän mietintöön, mutta tämä on hieman eri asia. Tässä saattaa tulla pieni ongelma, kollegat, mikä kaikki puhuvat näin pitkään. Yksi ongelma on se, että todennäköisesti emme pysty käsittelemään seuraavaa mietintöä, joka on sattumoisin minun mietintöni. Ehkä teille tämä ei ole mikään ongelma, mutta no, leikkisikseen. Alten ja seuraavaksi. Maitte, sinä saat puhua seuraavaksi. Llegar esos dos Niin, minä pyrin nyt pari minuuttia vain käyttämään. Kiitän esittelijää valtavista ponnisteluista ja tästä kompromissitekstistäkin, miten hän on onnistunut esittämään juuri tämän kaiken kattavan ajatuksen strategiaksi unionissa. Kaikki kohdat oikeastaan voin hyväksyä, mutta tämän tekstin täytyy, otsaketta täytyisi voi korjata. Esimerkiksi täytyisi pyr- ilma- esittää niin, että Euroopan unionin kansalaisia pitäisi ehkäistä liittymästä tällaisiin järjestöihin. Täytyisi välittää selvä viesti komission suuntaan ja sanoa, että toiminnan näkökulmasta terrorismin torjunta ja demokratian puolustaminen vaativat tällaista kaiken kattavaa globaalia lähestymistapaa. Jos ajattelemme sitten tätä radikalisointia ja värväystä, niin tietenkin meidän täytyy sitä ennaltaehkäistä ja pyrkiä välttämään ja poistamaan sitä. Minun mielestäni täytyy toimia johdonmukaisesti tämän tekstin sisällön ja sitten otsikon kanssa. On sisältö sitten mikä tahansa, niin, tai ottaako mikä tahansa, niin tämän tekstin sisällön sinänsä kovasti, kovinkin hyväksyn. Eli meidän täytyy pyrkiä nyt näin vakavaan ilmiön edistyminen estämään tällä vuosituhannella. Meidän täytyy korostaa integrointia nimenomaan ja täytyy muistaa näiden jo radikalisoituneiden ryhmien uudelleen integroiminen ja heidän radikalisoitumisensa purkaminen. Ja nyt minä vielä tähän ihan lopuksi sanoisin seuraavat sanat. Me me emme välttämättä ole vielä kehitelleet riittävästi juuri ennaltaehkäisevän puolen RAN verkostoa tuota äh, radikalisoinnin äh, tiedon välityksen verkostoa. Eli tuo verkosto on ollut vasta muutaman vuoden käytössä. Sillä on aika vähän varoja käytössään. Kuitenkin kyse on siitä, että hyviä käytäntöjä pitäisi vaihtaa. Siellä on arkistoissa paljonkin tietoa, mutta kuitenkaan tuolle verkostolle ei ole annettu oikeastaan minkäänlaista mahdollisuutta toimia se on kuitenkin hyvin olennainen tekijä. Ja toisaalta näin se eksplisiittisesti tähtää ennaltaehkäisyyn ja me voimme kehittää tätä verkostoa. Joka tapauksessa meidän täytyy välittää viesti komission suuntaan juuri siitä, että tämä verkosto on aivan nyt lapsen kengissään, sitä ei ole käytetty riittävästi. Se on paljon muutakin kuin pelkästään hyvien käytänteiden vaihtokeskus ja arkisto. Meidän täytyy vahvistaa sitä entisestään, jos haluamme päästä niihin tavoiteihin, jotka Dati meille tässä juuri äsken esitti ja myös tässä tekstissä luettelee. Meillä on liian heikko lähestymistapa tuohon verkostoon. On paljon asioita, mitkä toimivat hyvin ja mitä voidaan parantaa vielä, poliisitietojen vaihtoja ja niin poispäin. Meillä kaikilla on tästä kokemusta valtavasti ja ennaltaehkäisystäkin meillä on valtavasti tietoa, mutta tuota nimenomaista verkostoa pitäisi parantaa. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Kuen varastille Barbara Spinelli seuraavana. President, do you give me two or three minutes? Niin, kaksi vai kolme minuuttia. Kuule Barbara, kaikki puhuvat täällä pitempään kuin Rova Dati, joten ei nyt oikein tiedä. Hyvät kollegat, asia on nyt kerta kaikkiaan niin, että tämä on erittäin kiehtova ja tärkeä aihe. Ja hyvin paljon asiantuntemusta liittyy sen, joten en minä syytä ihmisiä siitä, että he puhuvat pidempään, mutta valittava kyllä, meidän täytyy vielä äänestääkin tänään. Joten voisitteko olla jotenkin kurinalaisia? Ja tarkistusten vaiheessa voidaan vielä palata asiaan, mutta Nortaka tässä Rova Datin esimerkki. Hän puhui suhteellisen lyhyesti kuitenkin. Mä... Niin, kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin sanoa kiitokset Rashia Datille tästä mietintöluonnoksesta, joka on todella laajasti, johon on laajasti perehdytty ja osoittaa laajaa perehtyneisyyttä. Ottaisin esille tässä äh, muutaman tärkeän asian. Ensinnäkin yhteydet uhreihin ja sitten kansalaisjärjestöille annettu äh, rooli ja kansalaisyhteiskunnalle yleensäkin. Ennaltaehkäisy ja tukahdutus tämän ilmiön kohdalta, kohdalla ovat tärkeitä, mutta tässä nousevat esiin tietyt epäilykset mielessäni. Epäilys koskee tätä yleistä esittämistapaa. Se on ristiriidassa äh, otsakkeen kanssa. Eli otsake sanoo, että tässä pitäisi olla kyse ennaltaehkäisystä. Ja minun mielestäni päätöslauselma pyrkii nyt yhdistämään nämä kaksi asiaa, sekä tukahduttamisen ennaltaehkäisten ikään kuin tukahtamisen, tukahduttamisen ennalta. Ja tämä on hieman huolestuttavaa. No ottaisin tässä esille ensimmäiseksi vankiloissa tapahtuvan radikalisoitumisen. Minulla on hieman epäilyksiä siitä, että pitäisikö tällaista vankien erottelua harjoittaa gettomaisella tavalla. Tämä on Italiasta oikein tuttu kokemus, sitä käytetään mafion, mafian, kaikkein vaarallisimpien mafiavankien kohdalla tätä eristämistä, enkä tiedä pystyykö sitä nyt sitten soveltamaan mahdolliseen terroristiin, joka ei ole vielä rikosta edes tehnyt. Ja toinen seikka sitten, jonka ottaisin esille, on internetin kautta radikalisoitumisen ehkäiseminen. Minulla on tämän suhteen huolia kyllä. Mietin aina sitä, että internetin valvonta ja hallinta on aina hyvin visainen kysymys. Ja muistutan tässä, että te määrittelet internetin radikaaliterroristien virtuaalikentäksi. Tämä on sellainen lause, joka muistuttaa minua Umberto Ekon lausumasta lauseesta. Ja hän totesi, että internet on idioottien virtuaalikenttä. Nämä ovat sellaisia yleistyksiä, joita ei kuitenkaan voida hyväksyä kumpaakaan. Ja sitten vielä ottaisin esiin koulutuksen ja integroinnin Minun mielestäni tämä on aivan äärimmäisen tärkeä asia ja on kovin mielenkiintoista, mitä tässä sanotaan islamin uskosta. Minun mielestäni imaamien koulutus todenteolla on tärkein ja heidän työtänsä äh, tärkeää ja tarpeen ja heidän työtänsä vankiloissa on tuettava ja edistettävä. Ja vielä lopuksi minä ja ryhmäni olemme vastaan tällaisen instituutin perustamista. Ja sitten vielä yhteistyö USA kanssa ja Persian lahden osuus rahoitustoimissa. Yhteistyö USA kanssa on yksi asia. Ja muistetaanpa, että terrorismin vastainen taistelu USAssa on epäonnistunut dramaattisella tavalla. Ja toisaalta sitten taas Persianlahden maiden kanssa harjoitettava yhteistyö on mielestäni äärimmäisen vaarallista, koska sieltähän rahoitus virtaa ISISille. Muistuttaisin, että ja rahoitti alun alkaen myöskin USA vielä tässä tämän lopuksi. Kiitoksia. Kiitos Barbara. Uskon, että kaikki pointit tässä, tässä tulivat mainituiksi. Sitten vielä viimeisenä varjoesittelijänä Jean Lambert. Vihreiden nimissä ole hyvä. Thank you, and I also want... Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen mietinnöstään ja kertomuksestaan. Hän puhui erittäin hyödyllisiä asioita kohta kahdeksan. Liittyy kontekstiin, jossa tätä pohditaan, tarkastellaan. Kyse on perusoikeuksista ja kansallisvapauksista. Minulla on Timotin kaltainen sopimus, joka, ja kysymys, joka liittyy määritelmään. Timotin tavoin haluaisin tietää, mitä tarkoitetaan sanalla radikaali tai radikalisoituminen? No kuitenkin me tulemme jotkut hyvinkin radikaalista poliittisista piireistä, joten tämän yhteyden taka käsitteen täytyy olla eksplisiittisempi, tarkempi. Ja kun tätä miten, huomioon, miten herkkä kysymys on kyseessä, niin tätä ei voida yleistää koskemaan vain yhtä uskontoa tai ideologiaa. Ukrainan Venäjän väisen rajan tapahtumata, ja myöskin eurooppalaiset taistelijat, jotka ovat olleet tuossa kriisissä osallisena kummallakin puolella. Tässä on vaarana, että epäilyksiä herää tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan yhteisöissämme. Mitä tulee sitten internettiin? Uskon, että todennäköisesti tämän suhteen teemme jotakin tarkistuksia, joilla pyrimme vahvistamaan oikeusvaltion periaatetta niiden keskusteluiden valossa, joita parlamentissa on käyty aiemman lainsäädännön käsittelyn osalta, sen on kyse internetistä sen valvonnasta. Nähdäkseni tämän tärkeä asia liittyy koulutukseen ja valistukseen ja integraation ja kriittisen ajattelun torjuntaan. Uskon, että nämäkin ovat erittäin tärkeässä osassa, kun me pyrimme ennaltaehkäisemään tätä ilmiötä. Olen samaa mieltä QE-kollegan kanssa siitä, että meidän täytyy katsoa, että PNR-tietojen mukaan ottaminen tämän keskustelun ei välttämättä liity radikalisointiin torjuntaan. Aina kolmes puolestaan mainitsi ulkomaiset taistelijat ja määritelmän ja maantieteellisen määritelmän. Ei pidä olettaa, että kaikki ovat yhtä ja samaa, samanlaisia. Mikäli yksi menee tukemaan kurdi, kurdeja Kobaniin, ei se sama asia kuin joku menee taistelemaan ISN puolella. Ja täällä huomatettiin myöskin tarpeesta reagoida kotiin palajien tulisi takaisin kotimaihinsa ja myöskin kielenkäyttöön, ei pelkästään arabian kielenkäyttöön. Kieli on yksi tärkeä ase ja asiantuntemusta tässä suhteessa puuttuu. Uskon, että tässä on myöskin sukupuoliulottuvuus, joka kenties myöskin kannattaisi ottaa esiin, mutta tämä on erittäin hyödyllinen alku ja pohja tulevalle. Kiitos Jean. Nyt sitten suoraan muille puheenvuoroja kuin varjoesittelijä Kristin Rivo. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Tässä on otettu haasteita esiin, myös suosituksia ja myös toimintaohjeita ja reittejä radikalisoinnin torjumiseksi. Tässä Euroopan unionin pitäisi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioille ja auttaa niitä torjumaan radikalisointia. Tosiaan täytyy kiinnittää huomiota radikalisoitumisen tiettyihin piirteisiin, joita tässä tekstissä ei ole kovinkaan hyvin esitetty, ja niihin esitän sitten tarkistuksia. Eli miksi radikalisoidutaan? Tässä ei ole tietenkään tarkoitus kaiken kattavasti ymmärtää tätä ilmiötä, mutta edes jollakin tavalla selittää syitä tähän, eli miten, miten miten nämä henkilöt radikalisoituvat, miten heille tarjotaan muita perspektiivejä. Uskonto on tietysti yksi syy ajautua radikali- radikalisoitumisen piiriin, mutta ei kuitenkaan ainoa. Tässä puhutaan myös internetistä, joka välittää terrorismiin innoittavaa viestiä. Ja tällaista vastaa vuoropuhelua pitäisi myös esittää. Esittää pikemminkin puheenvuoroja sietokyvystä ja toisten hyväksymisestä. Ja sitten täytyisi myöskin löytää jonkinlaisia pelottavia välineitä ehkäistä radikalisoitumisen piiriin ajautumista ja myös hoitaa ne, niitä henkilöitä oikealla tavalla, jotka palaavat taisteli, taisteluista. Ja erityisesti tässä pitää kiinnittää huomiota koulutukseen ja nuorten itsenäistymisprosessiin. Ei, ei tässä ole missään tapauksessa nyt pelkästään ajatuksi, ajatuksen tasosta kyse, vaan pikemminkin tuomitsemme ne, jotka ryhtyvät varsinaisiin toimiin. Euh, merci, Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka jo kiittivät Datia tästä työstä. No, hänen tekstistään on puhuttu jo paljon, esitetty jo paljon kauniita sanoja. Ja Datin teksti on ehkä vähän turhan tiukka komission suuntaan, varsinkin kun toivotaan tällainen radikalisoitumisen ja värväyksen ennaltaehkäisevä strategia. Minulla on kuitenkin vuodelta 2014 jo kolme asiakirjaa komissiosta, joissa puhutaan juuri tästä samasta tavoitteesta, että täytyisi ehkä vähän päivittää tätä tekstiä komission osalta. Ja toisaalta sitten muutamia tieto kohtia täytyisi korjata tässä erityisesti internetin yksikkö, eli kuka tulee tekemään ensimmäinen heinäkuuta Europoliin työtä tuossa internetyksikössä, joten tätä tietoa täytyisi ehkä vaan päivittää tässä tekstissä. Ja sitten, jos ajattelen tuota keskitettyä työtä tai sitten kansallisen tason työtä esimerkiksi internetin valvonnassa. Jokaisella jäsenvaltiolla täytyisi olla oma yksikkönsä, ehkäistä radikalisointia. Olen tietysti sitä mieltä, että operatiivisesti parempia tuloksia saisimme, jos toimisimme Europolin tasolla. Eli Europoli pitäisi toi, ryhtyä tässä toimimaan ja Europolille pitäisi tarjota mahdollisuudet todellakin toimia, koska jos meillä on joku ryhmä Maltalla, joka sitten ei tiedä mitään siitä, mitä tapahtuu Luxemburgissa tai Itävallassa tai Saksassa tai miss, jossain muualla ja näin sama sitten koskee kaikkia valtioita, Eli jos ajattelemme näiden, näiden netin sisältöjä, niin kyllä näiden sivustojen laatijat toimivat paljon nopeammin kuin Euroopan viranomaiset, jotka esittävät sitä, että pitää poistaa tuo sisältö tuota, teksti, tuota tekstistä. Eli me täytyy ehkä täsmentää vielä kohtia täällä. Ja sitten jotkut aiheet ovat hyvinkin arkaluontoisia. Täytyy ehkä tutkailla niiden muotoilua. Esimerkiksi kohta yhdeksän, jossa puhutte rikosoikeudellisista seuraamuksista. Mielestäni tämä ei ole aivan oikea muotoilu, koska rikosoikeudellisista seuraamuksia ei voi määrätä kenellekään, joka ei tee mitään. Eli niitä voidaan osoita, ohjata vai, osoittaa vain niille, jotka ovat tehneet jotain väärin. Eli tämä ei sinänsä oikeudellisesti ole oikea tapa puhua. Sitten kohta 21 henkilöt, matkustaja tiedoista. Vain, kohta lopetan tämän puheenvuoron, vain kaksi muuta asiaa vielä. Eli nyt kun meidän täytyy tietysti asiasta sanoa selvät sanat, onhan tietysti myös selvää, ettei kuka tahansa lähde taistelemaan tuonne unionin ulkopuolelle. Tällainen Eh, islamismin pelko on myöskin levällä, levällään täällä unionissa. Ja ne henkilöt, jotka lähtevät, niin haluavat elää tietyn kauden ja tiettyä eh, kautta tuolla taistellessaan ja toivovat saavuttavansa voiton. Mutta nyt sitten Daesh ja pitäisi näin sotilaallisesti myös ryhtyä pyrkiä torjumaan. Näin voitaisiin voittaa näitä, nämä taistelut. Thomas Chitowski, Thomas. Čičalsky seuraavana. Pane předsedo, eh, protože si Klode vážím... Puheenjohtaja Claude, arvostan todella sitä, että pidät kiinni aikataulusta ja tiedän, että olet kiinnittänyt tarkkaa huomiota omaan mietintöösi, niin puhun äärimmäisen lyhyesti. Olen todella iloinen tästä mietinnöstä. Se on äärimmäisen kattava materiaalipaketti. Sitä on hieno lukea ja kun olen ollut täällä pitkän aikaa, niin arvostan sitä kovasti. Ja erityisesti arvostan koulun ja koulutusjärjestelmän roolin korostamista, mutta vielä enemmän pitäisi korostaa perheen ja yhteisön roolia, koska koulu pelkästään ei ratkaise kaikkea, vaan myös koulun jälkeen harjoitettava toiminta, vapaa-ajan ryhmät, jotka liittyvät, harrasteryhmät esimerkiksi, jotka liittyvät kouluun, vaikkapa, vaikkapa itämaiset taistelulajit. Itse olen harrastanut niitä monta vuotta. Ja ne, jotka harrastavat tällaisia lajeja, niin he helpommin omaksuvat eettisen elämäntavan, ja tätä täytyy korostaa minun mielestäni. Ja viimeisen haluaisin mainista, mainita sen, että olen iloinen nähdessäni edustaja Dati ei pelkää mainita PNA, PNR-asioita, eli tätä matkustajarekisteriasiaa. Minä itse pidän tätä aivan keskeisenä kohtana radikalisoitumisen ja terrorismin ehkäisemistyössä. Eli isot peukut. Arvostan kovasti Datin osoittamaa rohkeutta. Birgit seuraavana. Birgit, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää samanaikaisesti haluaisin esittää kysymyksen, mistä me oikeastaan puhumme? Kun lukee tekstin, hieman hämmentyy. Onko nyt kyse terrorismin vastaisesta taistelusta vai onko kyse radikalisoinnin ehkäisemisestä? Nämä asiat liittyvät toisiinsa, mutta ovat selkeästi kaksi eri asiaa. Kun puhutaan PNRstä, kyse on terrorismin vastaisesta taistelusta, mutta ei ennaltaehkäisystä ole kyse. Ja meidän täytyy selkeästi täsmentää, mistä nyt puhutaan, olisi parempi, ettei laadita mietintöä radikalisoinnin ehkäisystä, koska meillä on Euroopan parlamentissa jo päätöslause, joka liittyy terrorismin vastaiseen taisteluun. Kun on kyse esimerkiksi vankiloissa valitsevasta tilanteesta, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että silloinkin paljon tilaa radikalisoitumiselle, mutta ei riitä, että tässä puhutaan laadukkaiden imaamien lähettämisestä vankilaan. Really easy to... Ihmisiä on helppo radikalisoida vankiloissa. Tausta on se surullinen tilanne, että suurin osa vankiloista on aivan liian täyteen tupattuja, eikä ole riittävästi henkilöstöä ja henkilökunta on hyvin matalasti koulutettua. Onko sitten järkevää lähettää imami tällaiseen vankilaan, jossa tilanne on niin surkea, että ihmiset ovat valmiita noudattamaan, omaksumaan näitä ajatuksia jossa heille luvataan parempaa elämää heti, kun ne tulevat vankilasta pois. Internet, onko sitten niin internetin syy, miksi ihmiset radikalisoituvat? Ei näin aina käy, mutta olen kyllä samaa mieltä Kirkhopin kanssa tässä. Internet on yksi väline, joka antaa hyvin paljon ohjeistusta ja radikalisoituminen on yksi tapa tai yksi sekä jonka suhteen internetissä saa hyvin paljon huonoa valistusta. Niin, ei internet ole tässä syypäänä. Internet voidaan käyttää kyllä radikalisointiin, mutta aina kun on kyse radikalisoinnista, taustaan täytyy olla joku konkreettinen henkilö, joka kannustaa radikalisoitumisen ja iskostaa ajatuksia ihmisten päähän. Vielä viimeinen huomioni. Tämä liittyy pilapiirroksiin, ovat jo, jotka ovat johtaneet sotiin ja väkivaltaan. Anteeksi vain eivät nämä pilapiirrokset ole johtaneet väkivaltaan, vaan poliittiset ryhmät, jotka käyttävät niitä väärin hyväkseen, edesauttaakseen omaa politiikkaansa ja lisätäkseen omaa valtaansa. He käyttävät näitä pilakuvia johtaakseen ihmisiä harhan, eivät syypäänä ole pilapiirrokset. Ja minä vastustan sellaista tilannetta, että me täällä Euroopan unionissa käytämme saksia ja sensuroimme itseämme ja mietimme, että lietsoako tämä jotakin ekstremisti ääriaineisryhmää. Me olemme mielipiteen ja sananvapauden manner. Vastaus terrorismiin ja radikalisoitumiseen ei voi olla se, että me itse rajoitamme omia vapauksia. Meidän täytyy pitää niistä kiinni ja meidän täytyy puuttua todellisiin radikalisoitumisen syihin. Meidän täytyy olla hyvin rehellisiä. Kyse on myöskin meidän omasta politiikastamme eri osa-alueilla. Kiitos Birgitta. Viimeisenä Mario, ole hyvä. Thank you. I really want to continue. Kiitoksia. Minä haluaisin jatkaa siitä, mihin Birgit pääsi ja josta hän jo ää, äh, ajatuksensa lausuikin, kuten Timothykin. On aivan selvää, että internet vahvistaa niitä asioita, joita yhteiskunnassa jo on. Ja tässä mielessä on olemassa myös sellainen vaara, että jos aloitamme internetin tukahduttamistoimet, niin itse asiassa se antaakin sytykettä sille toiselle puolelle ja me eh, syvennämme ja suurennamme konfliktia ja itse radikalisoitumisilmiötä ja sen takia on oltava tarkkana internetin suhteen, koska tämä nostattaa tunteita molemmin puolin. Ja sitten toinen asia, josta mainitsisin. Tässä puhuttiin laittomasta sisällöstä. Tämä on vaarallinen asia, koska tässä nyt itse asiassa pyydetään internetin hallinnoijia harjoittamaan jonkinlaista sensuuria, ja tämä on vaarallista. Siis laiton sisältö tarkoittaa sitä, että tarvitaan laillinen päätös siitä, että päätetään, todetaan, että tämä sisältö on laitonta. Sen pitäisi olla tuomioistuimen jonkin vastaavan päätös, ja tämä tuo esiin kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin poliisivalvonnan tai jonkun muun lainvalvontatahon suorittaman valvonta. Kaikenlainen sisältö, jossa yllytetään tappamiseen, terrorismiin ja muuhun. Mutta toinen puoli on sitten tällainen sosiaalinen valvonta tai seuranta, ja tämän pitäisi tapahtua kansalaisjärjestöiden taholta, itse, itse y- y- yhteiskunnan taholta. Ja Nämä diskurssit ja vastadiskurssit ovat sellaisia, joita pitäisi syntyä tällaisen ihmisten toimesta, jotka näissä aktiviteeteissa ovat mukana, eivätkä, e, e, eikä suinkaan minkään, ö, minkään propagandistien suusta. Ja nämä puuttuvat tästä mietinnöstä. Niin, komissiota tässä on paljon nyt höykytetty ja kysyisinkin komissiolta nyt ihan konkreettisen kysymyksen tässä puhujalistan lopussa. Kohdassa seitsemän puhutaan radikalisoituneiden Euroopan kansalaisten paluusta. Ja tämä on yksi niistä kohdista, joista Jean ja Timothy totesivat, että, että uudelleen radikalisoituminen tapahtuu näiden ihmisten kohdalla erityisesti siksi, että heitä kohdellaan tietyllä tavalla, epäoikeudenmukaisella tavalla oikeusjärjestelmässä. Ja tässä mainittiin, että radikalisoituminenhan tapahtuu hyvin monella eri tavalla. Ja kysyisinkin, että tämähän on valtava kysymys, niin kuinka paljon tästä mietinnöstä näkisit käsittelevän tätä aihetta, vai käsitteleekö se sitä ollenkaan merkittävällä tavalla, koska kyseessähän on todellakin kansallisella tasolla iso konflikti. Ja mielestäni tämän radikalisoitumiseen liittyvä ihan keskeinen kysymys. Ja haluaisin nyt pyytää komissiolta puheenvuoron, ja sitten palataan vielä äh, esittelijän päätöspuheenvuoroon Vai äh, halusitko pyytyä pyytää tässä nyt puheenvuoroa, miten se olikaan? Anteeksi, minulla ei ollut sinun nimeäsi täällä listalla. Eli pyydän komissiota pitämään nyt puheenvuoronsa ja sitten vielä lopuksi yksi jäsen, joka halusi pyytää puheenvuoroa. Joten komissio, olkaa hyvä. And thank you for having us here uh, today. Kiitokset, niin minä olen siitä mieltä, että tällainen säännöllinen näkemysten vaihto auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme toimielinten välillä, joten kiitos tästä. Niin, hyvä esittelijä. Kiitokset tämän tärkeän asian esittelystä. Tämä nyt on oikein aivan oikea hetki puhua tästä Pariisin ja Tunisin tapahtumien jälkeen varsinkin. Ja paraikaa myös sisäministerit keskustelevat Euroopan turvallisuushankkeesta. Siitähän, senhän komissio esitteli huhtikuun 20. päivä. Monia aloitteita ja ehdotuksia on jo tehtykin ja toimiinkin on jo ryhmytty. Ihan lyhyesti. Me olemme samaa mieltä siitä, että radikalisoituminen on hyvin monimutkainen prosessi, eikä se ainoastaan liity uskoon tai ideologiaan tai johonkin poliittiseen järjestelmään. Europolin tiedot ovat selviä. Viisi syytä johtaa radikalisoitumiseen nykypäivänä erityisesti. Tietysti uskonto on yksi tekijä, mutta ei uskontoa sinänsä pidä yksistään vain nyt osoitella sormella. Uskonto itsessään sinänsä ei ole syvä pääsyy tähän, vaan, vaan uskonnon väärin käyttäminen, kun uskontoa tulkitaan liian yksinkertaisesti nykymaailmassa, jossa on paljon stressejä ja epävarmuutta ja sen sellaista tämä epävarmuuden markkinat ikään kuin luovat mahdollisuuden uskonnolliselle radikalisoitumiselle. Me tarvitsemme siis syiden selvää ruotimista, mutta meidän täytyy olla myös hyvin vahvalla pohjalla esittäessämme vahvoja vahvoja ratkaisuja. Ja tässä radikalisoitumisesta me nyt puhumme erityisesti koulutuspolitiikasta, vankila, vankiloista, hyvistä käytänteistä ja sitten ihan ruohonjuuritason toimijoista. Mutta meillä on suuria vaikeuksia todellakin nyt antaa selviä oikeita vastauksia tällaiseen monimutkaiseen ongelmaan nopeasti ainakin. Ei poliittisesti tässä on kyllä suuret haasteet edessä. Tähän on esitetty nyt muutosta tuohon puitepäätöksen määritelmään terrorismista. Ja tässä puhutaan myös siitä, että sen piiriin kuuluvat ne, jotka saavat koulutusta ulkomailla. Ja 28. huhtikuuta me olemme puhuneet myös tästä radikalisoinnista komissiosta ja sitten olemme luoneet tästä 16-kohtaisen luettelon ja siitä on joulukuussa neuvosto keskustellut. En puutu siihen nyt sen yksityiskohtaisemmin nyt enempää. Ja sitten hyvistä käytänteistä ja sitten tuosta eurooppalaisesta verkostosta, radikalisoitumisen vastustusverkostosta. On, olette aivan oikeassa näistä puheissanne näistä varoista, mutta varoit on tarkoitus syyskuussa nyt sitten moninkertaistaa, kertoa neljällä. Tässä on mukana monia järjestöjä, tuhat, tuhat kuntajärjestöä, reilu tuhat järjestöä, kansalaisjärjestöä, pala, paikallispoliisia, terveyspuolen työntekijöitä, nuorisojärjestöjä, vankiloissa te, työntä tekeviä henkilöitä. Nämä kaikki haluavat päivittäiseltä pohjalta vaihtaa hyviä käytänteitä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että meillä olisi esimerkiksi verkossa joku hyvien käytänteiden luettelo. Me tarjoamme myös harjoitteluja, konsultointia, me tarjoamme todellista konkreettista apua jäsenvaltioille ja tätä toimta myös sitten vahvistamme syyskuusta lähtien. Eli näin tarjoamme palautetta tuonne ja apua tuonne ruohonjuuritason toimijoille ja puolentoista vuoden välein järjestämme korkean tason konferenssin, ministeritason konferenssin, johon otamme mukaan sisäministerit ja sitten myös ihan paikallistason toimijat myös puhumaan siitä, missä on vielä puutteita, mitä kansallisella tasolla pitäisi tehdä, mitä puolestaan Euroopan unionin tasolla pitäisi tehdä. Eli nämä kaikki viestit on kyllä nyt kuultu ja siitä haluan sanoa ihan selvät sanat. Ja sitten internetistä tietysti suuri haaste on juuri se, miten saamme sen vapauden säilymään. Sehän on mainio väline, mutta kuitenkin miten, miten voimme olla hyväksymättä verkossa tällaista materiaalia, jota emme hyväksy sitten muuallakaan emme niin voisi kioskeissakaan myydä sellaista materiaalia, mitä internetissä julkaistaan. Eli tähän täytyy saada koko sektorin mukaan. Me olemme luoneet tästäkin foorumin, ollaan hyvinkin hälyttävässä tilassa ja tähän tietysti liittyy oikeudelliset näkemykset ja oikeudelliset puolet myös, koska on olemassa todellakin laitonta sisältöä, mutta sitten on aika radikaalejakin sivuja, mutta ei kuitenkaan sinänsä ole mitenkään rikoksellista ajatella radikaalisti. Eli tässä tämä on hankala kysymys sinänsä, mutta mietimme juuri sitä, mikä on juuri sellainen sisältö, joka rikkoo näitä sääntöjä liikaa ja me kysymme näiltä sisällön pyydämme näitä sisällön tuottajia vetämään pois tämän mm, sisällön, jota he ovat laittomasti julkaisseet. Ja sitten lopuksi koulutuksesta sen verran, että Euroopalla on uusia hankkeita. Meillä on Erasmus-ohjelma, nuoriso-ohjelma ja monta muuta ohjelmaa ja valtava varamäärä tähän mm, toisaalta, ja nämä ohjelmat, kuten monet teistä ovat jo puhuneetkin, eivät sinänsä ole ennaltaehkäiseviä niinkään, mutta tässä tarkoitus on juuri siitä, että me nuoria opiskelijoita ja nuorisotyöntekijöitä, uusia sukupolvia kouluttaisimme lukemaan oikein internetin välittämää tietoa ja tulkitsemaan näitä asioita oikein. Ja tästä me sitten olemme keskustelemassa Euroopan tasolla samoin kuin terroristijärjestö, terroristisesta toiminnasta saadun taloudellisen hyödyn jäädyttämisen ja takavarikoinnin ehdotuksesta keskustelemme komissiossa ja Yhdysvaltojen kanssa. Meillä on tästä olemassa sopimuskin, mutta meillä Euroopassa ei ole kuitenkaan päästy asiasta vielä kovinkaan puusta pitkälle, eikä meillä mitään konkreettista. Mutta tämä nyt näin lyhyesti. Me, meillä on konkreettistakin tarjottavaa teille ja me olemme edelleenkin jatkamassa tätä neuvottelua ja varmasti palaamme keskustelemaan asioista teidän kanssa. Lopuksi vielä esittää Rashida Datti. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Eri ehdotukset ja puheenvuorot ovat äärimmäisen rikkaita. Puheenjohtaja te puhutte tästä vertailevasta lähestymistavasta ja tiedosta, tiedon raadusta ja määrästä, ja se viitatte yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin totesin, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty paljon erittäin hyvää ennaltaehkäisevää työtä. Meillä on hyvin, sieltä on hyvin paljon tietoa erilaisista kokeiluista ja onnistumisista. Ja kuinka tämä verrataan sitten muihin maihin? Tietystikin valtio, ker- täytyy, valtio kuulisi kerätä tietoa eri tasoilta ja kaikkien käyttämänsä tulevan tiedon saman olla samantasoista. Sitten tilannetta voitaisiin helpommin hieman vertailla. Joidenkin työ ei aina tule huomioon otetuksi, että mä tarkoitan sitä huonompilaatoista. Jotkut äh, yhteisöt äh, katsovat, että eri poliittista näkökantaa edustavat eivät ole samalla tavalla huomioon otetuksi. Meidän tavoitteena, tavoitteena täytyy olla tehokkuus Hyvin paljon työtä täytyy tehdä, hyvin paljon tietoa tarvitaan. Tällä hetkellä laatu jo oli, on hait, ongelma sekä kun pyritään analysoimaan tietoa. Analyysiä on tehty suhteellisen vähän, koska hyvin vähän on koulutettu henkilöitä tekemään tällaista analyysiä ja keräämään tietoa. Tämä liittyy tämän vastaukseen teidän kysymyksiin, joka liittyy vertailevan tapaan. Anakoimeeseen. Minä olen teidän kanssa aivan samaa mieltä. Määritelmä on tarpeellinen tämän tekstin muotoilu on hieman vaikea, koska radikalisoinnin määritelmä ja ulkomaalaiset taistelut, taistelut jotka eivät olekaan ulkomaalaisia, kaikki nämä käsitteet, jopa radikalisoinnin käsite, ovat äh, väliin, tätä terroristia käyttää hyväkseen. Joillekin ei ole mitään terroristisia eikä rikollisia taustoja tai tarkoitusperiä. Tämä kaikki on hyvin herkkää, vaikeasti määriteltävää, eikä pidä naivinässä kysymyksissä. Uskon, että tässä hyvä määritelmä täytyisi voida löytää, jotta ratkaisutkin löytyvät. Olen samaa mieltä teidän kanssanne sanamuodosta ja tavoitteista. Niidenkin täytyy olla selkeä tämä radikalisoinnin purku, kaikki radikalisoituneet henkilöt, henkilöt, jotka ovat päättäväisiä, päättäväistä haluavat ryhtyä rikolliseen toimintaan syyllistyä rikoksiin. Meidän täytyy todellakin uudelleen tarkastella hyvin hienosäteisellä tavalla tätä määritelmää. Sitten uskonnolliset piirit, Ootko ne tietyt uskonnon, tietyt uskontokuntiedustajat integroituneet yhteiskuntaan vai eivät. Kollega totesi jo tästä, että islamofobia on tässä vaara. Ei islam ole mikään vaara sinänsä. Ranskassa on katsottu, että jotkut islamin harjoittajat on ongelma. Islam ei ole uskontona maille mikään ongelma, huolimatta siitä, onko kyse hartassa muslimista vai ei, vaan rikollisen, rikollinen toiminta on ongelma. Islami käytetään tässä vain verokkeena. Tämä on aihe, jonka varjolla jotkut kansalaisemme ovat pyrkineet leimaamaan islamin uskoisia. Tätäkin täytyy ehkäistä esimerkiksi tänä päivänä, mikäli on insinööri, joka toimii ydinalalla, saattaa joutua sellaiseen tilanteeseen tähän tai hänen suhtautuu epäilevästi, koska hän on muslimi. Tämä on hyvinkin vaikeaa työtä, islamofobian vastainen taistelu. Jotkut eivät halua puhua näistä aiheista, koska katsotaan kaksi eri asiaa, mutta ne kuitenkin liittyvät toisiinsa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne saudi sitten. Jotkut sanovat, että kyseessä on täysin maltillinen maa ja että siellä on vapaa, kaikilla vapaus, mutta kuitenkin kun tarkastellaan naisia ja alaikäisiä, heidän kohtelussaan on arvokonflikti meidän heidän välillään. Mikäli Euroopassa joku katsoo, että Saudi-Arabia on valtinen maa, kyse on perusarvoihin liittyvästä keskustelusta ja kun taistelemme ulkomaisia taistelijoita vastaan, meidän täytyy tehdä yhteistä myöskin esimerkiksi Irakin viranomaisten kanssa, koska kyse on myöskin meidän kansallistamme. Ja sitten perhepiirissä tehdyt rikokset, kyllä tämäkin on huomioitettava asia, ja meidän pitäisi pystyä tukemaan myöskin perhettä ja henkilön lähiympäristöä, koska perhe saattaa olla hyvinkin hämmentynyt siitä, että lapsi on radikalisoitunut tai joutunut tällaisen ajattelun piiriin. Tämäkin on johon täytyy kiinnittää huomiota. Eera Kökö puolestaan aivan oikein viittasi määritelmään, ja minä jo puhinkin rikoisinin määritelmään, ja te puhuin terrorismista ja rikoisesta toiminnasta. Tämä määritelmä on todellakin suuri ongelma, koska mikäli määritelmä ei ole kunnossa, ei voida millään tavalla ennaltaehkäistä, emmekä voi myöskään sillä rangaista. Tämä määritelmästä se on tarpeellinen. Sitten tilastoista vielä. Muslimit ovat itse kaikkein tärkein uhrien ryhmä, koska ovat kaikkein ensimmäisenä radikalisoitumisen uhrien joukossa. Valistus on tarpeellista, aivan totta. Tietojenvaihto, se on todellakin tarpeellista, kuten mainitsitte, herra Kaukoa muun muassa mainitsi, että me täytyy käyttää jo olemassa olevia välineitä hyväksemme esimerkiksi tiedustelupalveluiden täytyisi pitää paremmin, enemmän ja parempaa yhteistyötä keskenään kuin toistaiseksi. Jotkut maat tekevät hyvää yhteistyötä, mutta joissakin maissa tiedustelupalveluilla salaisilla poliisilla on sellainen perinne, että tietoa ei jaeta muiden kanssa ja tieto ei herkästä asioista virtaa muille toimijoille. Ne ovat hyvin herkkiä tiedustelupalvelut jakamaan tietoa. internetin viitattiin useaan otteeseen ja sen olemisen syypänä tässä ei internet sinänsä aiheuta radikalisoitumista, mutta tämä on, ei internet sinänsä, internetin käyttö ole vain tyhmien ihmisten temyskenttä. Monet ihmiset ovat radikalisoituneet, ihmiset, jotka viettävät kaiken aikansa tietokoneen ääressä. He katsovat videoita ja roikkuvat internetissä eri radikalisoitumissa sivuistoilla. ei näkevät videoita ja muuta materiaalia internetistä, ja tämä myöskin vaikuttaa radikalisoitumiseensa, varsinkin kun kyse nuorista. Tästäkin syystä nuoret usein traumatisoituvat, koska kaikki se, mitä he näkevät näillä videoilla, ei ole mitään Hollywood-hupia, vaan islamistisen valtion kauhuvideoita. Ja kaikki nämä seikat haluan ottaa mukaan tämän mietintöön. Nämä ovat mietintöni pääasialliset linjaukset, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisen strategian ilmiön osalta, muuten emme onnistu työssämme. Ja sitten hyvät käytänteet ja niiden hyväksi käyttö. Todellakin hyviä käytänteitä on olemassa. Nyt ne täytyy saada yleiseen käyttöön. Kun on osoittautunut jokin toimi, havaita kun toimi, osoittautuu on tyyliseksi syylliseksi, pitäisi ottaa käyttöön Euroopan tasolla. Barbara Spinelli viittasi siihen, että kun pyritään tukahduttamaan näitä ilmiöitä yleisesti ottaen ja radikalisoitumista halutaan estää vankiloissa. Tässä liikaa keskitytään vankiloihin ja tämä saattaa johtaa siihen, että vankiloissa ihmiset eristetään toisistaan, eristetään toisistaan. Ne kokeilut, joita vankiloissa on tehty, osoittavat, että olette oikeassa Italiassa ja Ranskassa. On ollut hyvin paljon terroristeja pidetty eristyksissä muista ja terroristijärjestöjä perustaneista pidetty erillään toisistaan. Esimerkiksi baskit on eristetty muista. Tämä ei ole hyvien käytännön joukossa, joita Euroopassa halutaan yleistää. Rakennuksia eristystoimia on käytössä ollut terroristien yhteydessä. Meidän täytyy tarkastella, kuinka henkilön käytös muuttuu ja jäljittää kaikki mahdolliset radikalisoitumisen merkit ja havaita ne ajoissa eristämällä ihmisiä. Tämä ei onnistu, mikäli he täysin eristetään muusta maailmasta, koska tämä saattaa vain edesauttaa radikalisoitumista eristäminen ei ole ratkaisu päinvastoin. Oui, mais on n'est pas, on est... Ei ihmisten eristäminen ole ratkaisu. Se, että eristetään muista tai pidetään sellissä, se on eri kuin, että ihmistä valvotaan yksilötasolla ja tarkastellaan radikalisoitumisen merkkejä, havaitaan ajoissa. Ne kokeilut, joita Ranskassa on tehty vankiloissa esimerkiksi, ovat sellaisia, että kun ihmisiä ei eristetä täysin, mutta heitä valvotaan – niin silloin pystytään havaitsemaan radikalisoituminen paremmin. Ja sitten imamien rooli, tämä on tosiasia. Minulle esitettiin myöskin kysymys imamien roolista. Ihmiset, jotka radikalisoituvat, eivät niinkään luota imamien sanaan. Kyse on huonosta tiedosta tai epäkelosta valistuksesta, joka on kohdistunut ihmisiin. Ja kyse on Euroopan kansalaisista, ei arabeista. Suurin osa ei edes puhu arabiaa. Ja sitten imamien kouluttaminen ja heidän toimiensa mukauttaminen kontekstiin, se on kyllä todellakin tarpeellista. Penertiedoista Rova Spinelli esitti kysymyksen. Yhtyisin teidän näkemykseenne. Minä sanoisin, että minä kannatan sitä, että pennertiedot otetaan käyttöön tietokoneita luodaan, mutta tietosuoja on asia, joka täytyy hoitaa kuntoon ja tietojen käyttö. Tämä on todellinen ongelmakenttä. Tämä täytyy hoitaa kuntoon. Minäkin, minullakin on ne kysymysmerkkejä mielessä, jotka liittyvät tietosuojaan ja tietojen käyttöön. Keskustelu ei mitenkään kaksinapaista. Ei tässä ole pahoja tyyppejä vastaan hyviä tyyppejä. Tässä täytyy olla realistinen. Meidän täytyy löytää tässäkin kompromissi. Rouva Lamberta puolestaan puhui radikalisoitumisen määritelmästä eurooppalaisten taistelijoiden tai ulkomaisten taistelijoiden määritelmästä. Kyse on yhteisöistä, uskonnoista ja esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla ei kyse ole mistään radikaalista islamista, joka on taustalla. Meidän täytyy todellakin löytää asianmukainen määritelmä, joka mahdollistaa sen, että löydetään tehokkaita toimivia ratkaisuja. Olen tässä samalla teidän kanssanne. Ja niin kuin alussa jo totesin, kun esittelin mietintöä, niin määritelmään liittyvä ongelma on todellinen ongelma, joka täytyy ottaa kuntoon. Muuten me emme pääse puusta pitkään. Muuten meillä on vain yleisluontoista keskustelua, joka ei johda mihinkään. Sitten islamofobia ja leimaaminen, ihmisten leimaaminen. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Valistaminen ja koulutus on osa ennaltaehkäisyä. Tämä on todellakin tarpeellista. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, ei pelkästään oikeusteitse, koska jotkut eivät syystä mikään rikoksiin. Eivät syystä rikoksiin, mutta heidän täytyy ottaa huostaan taka huomio kohteeksi siksi, että traumatisoituneita Ranskassa on havaittu myöskin, että jotkut nuoret e-, eivät edes tule takaisin. Minä kannatan sitä, että Täytyy ottaa yksilöä ja hänen lähipiiriään ja varmistaa, että hän ei palaa enää huonoille teille. Täällä painotettiin myöskin radikalisoitumisen todellisia syitä niihin tarttumisen puut- puuttumisen tarpeellista. Ei minä halua pelätä mitään poliittista peli- peliä. Ei kyse pelkästään sosiaalista syistä. Olen itse ollut tutkintatuomarina työssäni. Olen nähnyt, mitä mikä tilanne todellisuudessa valitsee. Minun on objektiivinen tavoite taistelu terrorismia vastaan länsimaissa. Nyt äh, ei pidä kuitenkaan yhteisöllistää kaikkia asioita. Ja kun tarkastellaan toimia ja sank- sanktiotoimia, rankaisutoimia, koulutus ja valistus on aina tärkeää. Uudelleen integrointi, perheen, perheen tukeminen, lähipiirin tukeminen. Tästä on täysin samalla tänne kanssa. Ne ovat kaikki välineet, joilla voidaan purkaa radikalisoitumista ja estää sitä. Mutta tukahduttamistoimet ovat tarpeellisia, tarpeellisia, että ihmiset eivät ryhdy epäkelpoisen toimiin ja sitten rikosoikeudelliset seuraamukset, ne ovat tarpeellisia, mutta täytyy olla myöskin ennaltaehkäiseviä toimia. Kannustaa ihmisiä olemaan ryhtymästä tällaiseen islamofobian vastainen, islamo, vastaan vastainen taistelu myöskin tarpeellista. Ja yhtä lailla tästä pitää rangaista islamofobiasta vihaleitsausta muslimia kohtaan. Oli ehkä tiukka komission suhteen. Meillä on Komission puolella on perustamanlaatuinen näkemysero meidän ja komission välillä. Toivottavasti komissio ei pysy tässä enää periaatteiden ja teorian tasolla. On hienoa, että on periaatteita, mutta ne täytyy pistää myöskin täytäntöön. Täytäntöön tarvitaan Euroopasta, on täysin samaa mieltä, paitsi että te olette siinä oikeassa, että Euroopan, Euroopan täytyy voida toimia, mutta sen täytyy olla myöskin laillisesti. Tietysti voidaan sanoa, että sisältö on laillista tai laitonta, internetisältö, mikäli se ei ole laitonta, ei sitä voida, täytyy, voi myöskään sensuroida. Tässä tarvitaan myöskin pätevää henkilöä, pätevää henkilöstöä varmistamaan sensurointi, silloin kun on kyse laittomasta sisällöstä. Mikä katsotaan, että sisältö ei olekaan laitonta, silloin oikeusvaltion periaatteen mukaan täytyy tehdä valitus myöskin lait, tällaisen sisällön poistamisesta. Valitusmenettelytkin täytyy varmistaa internetin sisällöstä tämä laillisesta ja laittomuudesta. Kyse mistään moraalisesta arvoasetelmasta, moraalin vartioinnista. Mikäli joku sanoo, että internetissä on laitonta sisältöä ja se sanotaan, että se pitää poistaa, ja joku ei poista, niin tästä täytyy olla seuraamuksia. Tästä aiheesta voidaan todeta, että parannuksia tarvittaisiin. Mutta missä suhteessa? Oi, no de se on pourra Mais, euh, euh, niin. Je todella kiehtoa nyt, ikävä keskeyttää. Euh, sur l'islam. Niin, siis eh, islamin pelosta. Minä didn't... pitänyt sanoa sinulle, että ei sinun tarvitse vastata joka ikiseen kysymykseen. No, no, I, my... Niin, hyvä puheenjohtaja, jos vielä saan Tämä on minun syyni. Ei teidän ole pakko vastata kaikkiin kysymyksiin, koska monet ovat muokkaamassa jo tarkistuksiaan ja antavat teille hieman palautetta, kehua ja ajatuksia tarkistusten taustaksi. Hienoa, että vastasitte kaikkiin, mutta ei teidän ollut pakko vastata kaikkiin kysymyksiin, joten voisitteko nyt tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä, koska miltei vastasitte jo kaikkeen? Niin, vastaan vielä komissiolle. Komissio täällä nimittäin puhui näistä nyansseista ja yksityiskohdista. Tämä varmasti onkin aika yksityiskohtainen. Olen iloinen siitä, että sanoitte, että tuo verkosto saa lisää rahaa. Se on hyvä asia. Ja tosiaan tässä täytyy sitoutua tähän työhön. Ei tässä ole kyse pelkästään nyt siitä, että vanhemmat vain rakastavat lapsiaan, vaan myös toisen puolen täytyy sitoutua tähän työhön näissä verkko, verkoston, verkon kysymyksissä. Ja nämä internetin kysymykset täytyy ratkoa ja on olemassa kaikenlaisia julkilausumia ja perusoikeuksia ja sen sekaisia, mutta niitä täytyy myös oikein noudattaa. Ja vielä terrorismin rahoituksesta sen verran tähän myös Komet viittasi. Eli tämä terroristien toiminnasta saadun, satujen varojen jäädyttäminen. Näitä usein, näitä järjestöjä, kouluja rahoitetaan tällä varast, näillä varoilla, mutta tästä ei vielä ole kovinkaan paljon tutkimusta ja toivon, että komissio ryhtyisi tähänkin työhön ja haluaisimme tukea siinä teitä. Ja sitten Erasmuksesta ja koulutuksesta ja sen sellaisesta. No ne nuoret, jotka tähän radikalisointuiin ajautuvat niin, ja ovat havoittuvia sosiaalisessa mielessä, niin eivät he lähde mihinkään Erasmus-ohjelmaankaan, koska kyse on usein etuoikeutetuista perheistä, joiden jälkikasvu lähtee Erasmus-ohjelman piirissä toiseen maahan, joten tätä koulutusta täytyisi tarjota myös muillekin, laajemminkin myös tällaisille epäsuotuisassa asemassa oleville nuorille eri näisiin lähiöihin. Tähän komission pitää kiinnittää myös huomiota. Tämä liittyisi sitten meidän arvojemme edistämiseen solidaarisuuden hengessä Euroopassa. Darcy, I think that turned into very... Paljon kiitoksia edustaja Daati. Tämä oli oikein hyvä ja kattava keskustelu ja täytyy sanoa, että paljon on ylistetty ylistystä annettavana, mutta myöskin huolenaiheita mietintö on nostattanut ja ne otettiin täällä esiin ja yritit vastata niihin kaikkiin huomioihin ja näin juuri täytyy toimiakin. Eli tarkistuksia sitten on luvassa 25. päivä tätä kuuta mennessä, eli aikaa ei ole kovin paljon. Kollegat siis esittäkö tarkistuksensa ja toivottavasti saamme sitten hyvän, hyvän jämäkän paketin aikaiseksi. Paljon kiitoksia kollegoille. Nyt sitten muistuttaisin, että kello 16.20 täytyy aloittaa äänestys, joten seuraava kohta täytyy käsitellä aika napakasti, mutta koska kyseessä on minun aihealueeni, niin nipistän sitä kokoon sitten ihan itse ja esitän asiani nopeasti. Ja kuten totesin, tämä on kaikkein eniten lykätty aha, aihe ikinä, koska tämä on oikea, oma aiheeni ja tietenkin yritän nyt sitten esitellä tämän sen tärkeyden vaatimalla tavalla. Ja tietysti tässäkin on paljon puhuja puheenvuoropyyntöjä. Eli meillä on tosiaan tämä määräaika kello 16.20, joten esittelisin tämän teille nopeasti. Kyseessä on siis eu kansalaisen laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seurasta. Minä olin siinä seurannasta. Minä olin esittelijänä ja tätä aihetta piti minun seuraamaan ja sitten puhua aiheesta täysistunnosta viime maanantaina. Tästä keskusteltiin. Ja poliittiset ryhmät päättivät tässä tarkoituksessa esittää täysistunnossa suullisen kysymyksen neuvostolle ja komissiolle. Tästä metodologiasta siis pääsimme. Eli tänään esittelen teille sitten tämän niin nopeasti kuin mahdollista Eli näiden kysymysten luonnokset tähän päätöslauselmaan, niin ehkä sitten vielä nopeasti voidaan käydä pikkuinen keskustelukin. Eli ihan mahdollisimman nopeasti yritän nyt esitellä sitten ne tärkeimmät kohdat liittyen tähän aiheeseen, joka on tässä nyt käsillä. Ihan johdannon omaisesti tietäneet, että viime maanantaina kerron niille, jotka eivät ole paikalla, niin valiokunta suoritti tutkimuksen koskien digitaalista habeas koskien. Ja tämä oli aivan ennen kuulumaton prosessi. 16 kuulemista järjestettiin ja korkean tason tapaamisia neuvotteluja USA, EUn ja Brasilian edustajien taholta ja sitten päätöslauselma päätettiin suunnitella hyvin etukäteen niin jotta nämä ehdotukset, jotka tehtäisiin, niin eh, seuraisivat sitten eh, esityslistan kärjessä seuraavalla poliittisella mandaatilla. Sitten toisessa vaiheessa tutkimusta valiokunta sai tehtävän seurata tätä menettelyä ja sitten raportoida takaisin. Ja sitten päätöslauselma eh, tarkistukset pitää esittää 29. tätä kuuta mennessä. Ja halusimme koko valiokunnan toimivan mahdollisimman avoimella tavalla toimivan tämän menettelyn puitteissa. Ja sen jälkeen, kun viime vuonna mietintö hyväksyttiin, niin Edward Snowden on muun muassa tehnyt lisäpaljastuksia valtavan, valtavan määrän seurantatietoja koskien esimerkiksi kasvojen tutkis, tunnistustoimintojen kautta ja kirjeenvaihtoa on käyty asianajojen ja ajajien välillä ja esimerkiksi SIM-kortteihin on hakkeroitu ja niin edespäin. Ja kansain välisellä tasolla EU ja USAssa on käyty keskustelua aiheesta niin ja ajateltu, on ajateltu antaa mahdollisuus EUn kansalaisille puidesopimuksen puitteissa saada oikeutta myöskin siellä. Päätöslauselma hahmottelee kahdeksan päätoimia koskien eurooppalaista digitaalista haviauskorpusta ja ne kattavat seuraavat asiat. Ja nyt vedän nämä vain nopeasti yhteen. Ensinnäkin näistä safe harbor-periaatteista. Kun tässä odottelemme vielä komission kirjallista asia tai julkilausumaa 13 suosituksesta, joka lähetettiin USAlle e ja komissio lupasi sitä raportin viime kesänä, mutta me odotamme vielä. Ja myöskin Euroopan yhteisön tuomion istuimen päätössä odotamme. Ja sitten tieto suojalainsäädännössä tiedätte, että neuvosto hyväksyi yleisen lähestymistavan tästä asetuksesta ja tästä haluaisin korostaa kahta kohtaa. Ensinnäkin parlamentti ei tule hyväksymään sellaista lainsäädäntöä, joka jäisi 95 vuoden direktiivin alapuolelle, olisi siis vähemmän tiukkaa. Ja toiseksi neuvoston pitäisi todeta, että tieto suojadirektiivin pitäisi saada päätökseen lokakuuhun 2015 mennessä, siis siitä saada lainsäädännöstä sitten tästä, tästä puitesopimuksesta. Ja meidän parlamenttimme vaati, että 2015 vuoden oikeu, oikeussuojalaki on kongressin käsittelystä. Ja sitten vielä demokraattinen valvonta. Me pyydämme kansan, kansallisia parlamentteja tarkastelemaan uudelleen toimintaansa ja kollegat olivat päivässä konferenssissa tästä aiheesta. Kiitän kollegoita, jotka pääsivät paikalle. Se järjestettiin torstaina ja perjantaina muutama päivä sitten. Konferenssi oli oikein onnistunut ja ensimmäistä kertaa Saksa, Italia ja Belgian kansalliset parlamentit järjestivät sen. Eli siellä parlamentit pystyivät keskustelemaan jakamaan parhaita käytänteitä alalta, mutta meillä ei tietenkään ole toimivaltaa tässä asiassa tässä, täällä, mutta jäsenvaltiot voivat vaihtaa parhaita käytänteitä ja me mielestämme olemme helpottaneet tätä toimintaa. sitten tieto, äh, IT-turvallisuus, komissiolle tehdyt suositukset IT-turvallisuuden ja online-yksityisyyden lisäämisestä ovat merkittäviä. IT-turvallisuudesta olemme tehneet yhteistyötä läheisesti DGITkin Giancarlo Vainilan kanssa ja myöskin varapuheenjohtajan kanssa ja lopulliset vertomukset näkyvät sitten siellä meidän mietinnössämme. Ja puheenjohtaja järjestää konferenssin IT-turvallisuuden parantamisesta ja EUn IT-teknologiasta, ja tämä tulee tapahtumaan 2015 vuoden loppuun mennessä. Eli näistä kahdesta viimeisestä kohdasta sanoisin, että kyseessä on tarve seurata systemaattisesti mietinnön suuntaviivoja. Sitten kuudenneksi, sitten vielä yksi suosituksistamme viime mandaatilta koski sitä, että pyysimme komissiota tutkimaan kattavasti, lainsäädännön koskien ilmiantajia. Viimeistään 2016 odotetaan tästä tiedonantoa. Ja seitsemänneksi tekninen kehitys IT-yrityksissä ja päätöslauselmassa viitataan kaupallisiin toimijoihin, yrityksiin, jotka koskevat esimerkiksi viestien suojausta. Ja monet yritykset aikovat päättää tämän äh, kryptaustoiminnan näiden massavalvonnan seurauksena. Ja Euroopan digitaalisen habeaskorpuksen täytäntöönpanosta voidaan todeta, että meidän suosituksiamme ei ole äh, pantu täytäntöön. Kansallis- valtioissa on käyty keskustelua paljon enemmän äh, tietosuojasta kuin aikaisemmin, mutta kuitenkaan mitään konkreettisia toimia ei ole suoritettu. Lainvalvontaviranomaiset eivät ole noudattaneet päätöslauselman suosituksia, vaikkakin heidän toimintansa olisi välttämätöntä, jotta viestintä olisi turvallisempaa ja jotta kansalaisilla olisi työkaluja suojata viestintäänsä esimerkiksi. Eli huolenaiheen liittyvät siihen, että päätöslauselmassa kokonaisuudessaan emme ole vielä päässeet kovinkaan pitkälle, meillä on paljon tehtävää. Ja tässä ihan tahallaan olen provokatiivinen ja ehdotan, että päätöslauselmassa meillä on tiettyjä aukkoja, ja tässä haluaisin antaa puheenvuoron niille jäsenille, jotka ovat seuranneet asian kehitystä yksityiskohtaisemmin, ja pyytäisin heidän näkemystään asiasta, erityisesti seurantaryhmän jäsenillä pyytäisin ajatusta, ja Aksel voisi aloittaa. Vielen dank. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Mielelläni ottaisin kantaa tähän lausuntoon, mutta koska aika on vähän, Keskityn vain kuuteen seikkaan. Ensinnäkin kohdasta neljä. Minä katson, että se on hieman jo vanhentunut, koska eilen neuvosto antoi jotakin johtopäätöksiä liittyvät tietosyöjään, kuten tämä on hieman vanhentunut tämä asia. Kohta kuusi sitten puolestaan siitä sanoisin, että tämä paketti ei ole enää niin asianmukainen tässä muodossa. Alussa tämä kulki rinnakkain toisen kanssa, mutta ei tässä nyt tilanne ole sama kuin aiemmin, joten kenties pikemminkin meidän pitäisi olla joustavampi suhtautuminen tässä asiassa. 9.13 kohdatta Safe Harbor-periaate. Tämän osalta ei pitäisi toistaa sitä, mitä viime vuonna jo sanottiin, vaan pikemminkin – meidän pitäisi mukautua uuteen tilanteeseen ja sanoa, että me tuemme neuvotteluita, joita komissio käy, ja arvioimme sitten neuvotteluiden tuloksia, ja tämän jälkeen pohdimme vaihtoelta, kuinka suhtaudumme Safe Harbor-periaatteeseen, suhtaudummeko siihen kenties eri tavalla, esimerkiksi markkinapaikkaperiaatteen valossa. Ja sitten, kun mikäli havaitaan, että tämä ei toimi, niin sitten vaadimme muutoksia. Kohta 16 puolestaan. Katson yksinkertaisesti, että kansallinen turvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, siksi meidän tähän pitäisi ollenkaan puuttua. Tämä ei kuulu meidän oikeuksimme piiriin. Kohta 12 TFTPstä, terrorismin rahoittamisen jättämisohjelmasta, joiden viime vuonna katsoimme, että väärinkäytöksiä ei tapahtunut. Miksi se nyt uudelleen pitää ottaa esiin? Ei tämä oikeastaan kuulu edes tähän se kuule meille. Kohta 24. Sen, senkin suhteen minulla sellainen tunne, että tämäkään ei kuulu meidän toimivaltuuksimme Euroopan tasolla hoitaa tällaisia kysymyksiä. Kohta 30 puolestaan. Sen suhteen haluaisin huomauttaa, että aikaraamit ovat kyllä hyvät, mutta pikemminkin sanoisin tässä, että otamme aina kantaa silloin, kun se on tarpeellista, eikä pietyn tiukan aikarajan jälkeen vasta. So thank you, thank you for being so brief. Kiitoksia, puhuit näin lyhyesti, vaikka siinä oli paljon sanottavaa. Olisit halunnut sanoa varmaan paljon enemmänkin. Tässä hengessä, hyvät kollegat, nyt päätän puhelisten Eva Jolie, Barbara Spinelli ja Kirk Hope saavat siellä puheenvuoron. Coelho, niin ikään Ernst ja Birgit Sippel, mikä sopii, hyvät kollegat. Mikäli voisitte puhua vain pari minuuttia kukin. Tämä on oikeastaan minun syytäni, mutta meidän täytyy äänestää 20 yli, mikä tämä sopii kaikille. Um, so, Eva, please. Eva, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin aluksi suurkiitokset esittelijälle tästä mainiosta tekstistä. Me vihreät kyllä tätä tuemme. Olemme pahoillamme teidän kanssanne siitä, että nämä safe Haber ehdotukset ovat edet, on, ovat siirtyneet eteenpäin, kun olemme havainneet tämän laajamittaisen sähköisen valvonnan ilmiön. Ja tästä tulee tehdä yhteistyötä tietysti myös Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Ja seuraavaksi puuttuisin näihin Saksan salaisiin tiedustelupalveluihin. Tämä on hyvin järkyttävää tietenkin ja se on varmasti vaikuttanut julkiseen mielipiteeseen, kun ajatellaan sitä, että on valvottu salaa näitä kymmeniä linjoja. Tämä on kuitenkin täysin tavatonta. Ja seuraavaksi kiinnittäisin huomiota siihen, miten meidän tietojärjestelmässämme on puutteita. Kun ajattelemme esimerkiksi sitä, mitä tapahtui Saksan parlamentin, parlamentin kohdistuneessa hyökkäyksessä, komissio on pitänyt tärkeämpänä sitä, että liikesalaisuusehdotusta vietäisiin eteenpäin pikemminkin kuin tätä kansalaisten eh, tietosuojaa. Tämä Tätä kansalaiset eivät ollenkaan ymmärrä. Kyse on kolmesta sadasta tuhannesta kansalaisesta, jotka ovat nyt kiinnittäneet huomiota tähän eh, epäkohtaan komission toiminnassa. Ja tilanne ei ole muuttunut Snowdenin osalta myöskään, kun hän ei ole saanut poliittista turvapaikkaa ja hän on edelleenkin Moskovassa. Ja, jos, ja sen takia tuo liikesalaisuusdirektiivi käsittely on hämmästyttävää. Me emme ole nähneet parin vuoden aikana juurikaan edistysaskelia. Ja hyvä puheenjohtaja, toivon, että saamme, saan vielä jatkaa Ranskan tiedustelu tiedoista ja tiedustelupalveluun lainsäädännöstä. Se on hyvin huolestuttavaa, koska näin kansalaisia saa rajatta valvoa tuon uuden lainsäädännön mukaan. Ja tämä on naurettavaa. On järjetöntä valvoa miljoonia puhelinkeskusteluja. on French, Ranskan osalta koordinaattorit päättivät, että keskustelu tullaan järjestämään Ranskan lainsäädäntö, joten kyllä sinun tilaisuus tästä keskustella myöhemmin. Pyydän kollegat, olkaa nyt kurinalaisia, koska kello 16.20 täytyy sitten meidän täytyy siirtyä toiseen kokoussaliin yhteisen kuulemisen CD-valikunnan kanssa, joten tässä on kaksi aikarajaa, jotka ovat tulossa vastaan, joten älkää puhuko pitkään. Seuraavana puhuu edustaja Kirkhope. Um, I'll be very brief um, and focused. Aivan lyhyesti vain työstä ja ytimekkäästi, kuten äsken juuri tuli todettua pari puhjaa sitten, muistaakseni herra Voss sanoi erään asian, josta haluan muistuttaa teitä. Perussopimuksen mukaan artiklan 4 mukaisesti valtaoikeus näissä kysymyksissä kuuluu jäsenvaltioille, että EUn täytyy kunnioittaa alueen maiden alueellista koskemattomuutta ja kansallisia lakeja. Se on kun on kyse kansallisuudesta. Kansallinen turvallisuus on yksin omainen jäsenvaltioiden vastuulle kuuluva asia. Tämä on asia, että minä täysin tuen. Tuen myöskin vahvaa tietosuojapolitiikkaa, yksityisyyden suojaa ja myöskin silloin, kun on kyse tullispalveluiden toiminnasta. Kansalliset valvontakomitea pitäisi ottaa tarkastelemaan suojelupoliisin tai tullispalveluiden toimintaa mielellään eikä eurooppalaisia elimiä pitäisi olla. Olen aina suhteen suhtautunut hyvin avoimesti herra Snowdenin. Herra Snowden on ja pysyy etsintäkulutettuna rikollisena, joka pitäisi toimittaa Yhdysvaltoihin tilille teostaan. Te puheenjohtaja tiedätte hyvin, kuinka paljon viimeisten kahden päivän aikana on puhuttu siitä haitasta, jota Snowden on aiheuttanut. Siis. Tuo propaganda. Damage. Ja kaikki se haitta, mikä on jonka hän on aiheuttanut länsimaisille tiedustelulle paljon. Hän on vaarantanut monen hengen ja elämän, jopa saattaa olla, että ihmisiä on kuollut hänen vuokseen Euroopassa ja muuallakin. Nyt pitäisi No, naurataka, naurakaa pois. Minä puhun tässä turvallisuuden varmistamisesta ihmishengistä. Nyt pitäisi vaatia siitä välittömästi lakkautetaan kansallis- kansainvälisiä sopimuksia. Tämä täysin vastuuton toiminta ja minun nähdäkseni tällaista en minä enkä ryhmäni voi tukea. And ne- Kiitos. Seuraavana Barbara Spinelli. Barbara, anna palaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää aivan upeasta mietinnöstä tai äh, lauselmasehdotuksesta ja siitä, että siinä ollaan halukkaita myöskin viime kädessä vedota äh, ohjelmien täyttämättä jättämiseen komission suuntaan. Mä no, puhuisin tässä nyt ennen kaikkea näistä tietovuotajista tai paljastajista. Me emme valitettavasti saaneet tähän kysymykseen selkeitä vastauksia. Tämä on minusta äärimmäisen vakava asia ja minusta on äärimmäisen vakavaa, että tässä syytetään Snowdenia henk- ihmisten vahingoittamisesta. Ja haluaisin nyt kysyä tässä, että voitaisiinko tähän tekstiin sisällyttää myöskin, myöskin aihe, joka koskee toimittajia, jotka toimivat tietovuotajina tai paljastajina silloin, kun toimittajia pyydetään pysymään hiljaa tietyistä asioista, esimerkiksi suuryritysten taholta. Tehän tiedätte, että tästä on vetoomusliikkeellä, eli secrettel ja faari, eli liikesalaisuuteen koskien vedoten. Monet suuryritykset pyytävät toimittajia sulkemaan suunsa. Sitten kiitoksia Bar- Barbara ja kiitos Carlos Coelho seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tosiaankin nyt onnitella esittelijää. Tämä on mainio työn pohja. Totta kai sitä voidaan vielä korjaillakin, mutta se kattaa kuitenkin varsin laajasti kaikki alat, joihin meidän täytyy vastauksia löytää. Ja puhuisin tästä laajamittaisesta valvonnasta juuri nyt siinä mielessä myös, että kun lehdissä puhutaan skandaaleista pitkään ja me kauhistelemme sitä, mutta sitten jätämme asian hetken kuluttua käsittelemättä. Meidän valiokuntamme ei nyt saa unohtaa tätä asiaa ja minä kiinnittäisin huomiota seuraaviin kohtiin meidän täytyy saada suhteemme selviksi myös kolmansiin maihin nähden. Ja vielä toiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, että me emme nyt vain voi mm, ristiä käsiämme ja ajatella, että tämä meille kuulu eikä tämä kuulu meidän toimivaltaammekaan koska tietysti on totta, että salaisen palvelun ja tiedustelupalvelun valvonta kuuluu kansalliselle tasolle, mutta kuitenkaan meitä ei mikään estä hyviä käytänteitä vaihtamasta ja vaihtamasta tietoa asioista keskenämme. Ja tässä täytyy ottaa mukaan todellakin kansalliset viranomaiset. Tästä on hyviä esimerkkejä olemassa. Ja meidän täytyy taata se, että Euroopan unionin tasolla saamme vastauksia tarjottua. Peruskysymys on juuri se, onko Euroopan unionissa joku sellainen maa, jossa tuo parlamentaarinen valvonta on olematonta eikä myöskään oikeudellista valvontaa juurikaan ole ja näin voidaan ihmisoikeuksia loukata. Ja jos tällainen vaara, vaara jossa jäsenvaltiossa on, niin silloin meidän ei tekin tule toimia. Ähm. Kiitos Carlos. Ja sitten Cornelia Ernst, ole hyvä. Ja, vielen Dank, Claude. Kiitoksia paljon, Claude. Ensinnäkin täytyy huomata, että on hyvä asia, että me olemme saaneet tämän tekstin nyt aikaiseksi, mutta me olemme kyllä melkoisessa suossa, nimittäin mitään, mitään ei ole muuttunut nsa suhteen eikä muidenkaan tiedustelupalveluiden suhteen ja nyt sitten luottamuksen palauttaminen on todella vaikea asia. Tämähän kuulostaa kovin hyvältä täällä tekstissä, mutta minulla ei ainakaan ole ollenkaan luottamusta jäljellä. Ja toinen pointti, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että tietosuojapaketti pitää pitää kasassa. Ja olen kovin huolestunut, että se osa siitä, joka koske, koskee direktiiviä, jätetään pois. Ja tästähän on puhuttu jo iät ja ajat, ja tätä direktiiviä ei saa pudottaa pois. Haara, es gibt nicht. Safe Harbor-asiasta. Totesin, että mikäli ei ole muuttunut, me voimme vallan hyvin pitää kiinni siitä, että täytäntöpano pidetään keskeytettynä. Komissio ei ole vielä täysin panetut asiaan. Demokraattisesta valvonnasta toteasin, että miten sanoisin, tähän liittyy salaisiin palveluun liittyvä problematiikka – Valvonta on riittämätöntä. Tämä havaittiin kuulemisen yhteydessä. Päätösausemassa tämä täytyy myöskin muokata sen kuntoon. Sitten ilmiantajien suojelu. Tämä on kyse myöskin, tämä, tässä on kyse myöskin demokratian puolesta käydystä taistelusta ja sananvapaudesta. Meidän täytyy tehdä enemmän suojataksemme ilmiantajia. Thank you very much, Cornelia. Kiitoksia paljon, Cornelia. Ja viimeisenä, Birgit, ole hyvä. Saat viimeisen sanan. Very much and I would be grateful. Kiitoksia paljon. Olisin kiitollinen, jos kollegat nyt lakkaisivat kaikki muut keskustelut, joita pitävät tässä käynnissä. Niin. So I can... Minäkin voin puhua oikein lyhyesti tästä aiheesta tuen tätä esittelijämme tekstiä täysin, enkä vastusta sitä, että mainittaisiin asiat yhä uudestaan ja uudestaan, koska tilanteet eivät ole muuttuneet ajan myötä, niin meidän täytyy muistuttaa yhä uudelleen siitä, kaikesta siitä, mitä vaadimme jo alkuperäisessä NSA-mietinnössämme. No toiseksi kansallisesta turvallisuudesta. En, minusta ei tunnu pelkästään siltä, että se kuuluu meidän toimivaltaamme, vaan poliittisesti olen vakuuttunut, että tämä kuuluu eurooppalaiseen toimivaltaan, koska puhutaan nyt sitten vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta, kyberrikollisuudesta, terrorismista, niin kaikkihan liittyy Euroopan tason vastuisiin. Eli Euroopan vastuu on olemassa näistä asioista. Ja mitä tulee siihen, pitäisikö mainita kansalliset turvallisuus palvelut, niin en ole siitä kovin iloinen sen mainitsemisesta, mutta kyllä ne täytyy mainita. Ei, emme pelkästään NSAta sillä mainitse, vaan mainitsimme myös eh, iso britannian ja Saksan tiedustelupalvelut tai salaiset palvelut. Ja paljon tässä on tekemistä vielä. No sitten tietosuojapaketista. Me tarvitsemme pakettiratkaisun lähestymistavan, koska muuten emme voi varmistaa, että sotaataan sekä asetuksessa että direktiivissä, joten täysin tuen laatiman tekstiä puheenjohtaja. No sepä oli helpotus. Mainitsen yksinkertaisesti, niin kuin Joli ja Vossa totesivatkin jo, että tilanne on hyvin epätyydyttävä päätösaselmateksti täytyy hoitaa niin nopeasti, turhan nopeasti, tai tarkistuksen varten 29. päivä. Ja tästä pitäisi keskustella vielä paljon paljon enemmän, mutta valiokunta kiinnitti hyvin paljon huomiota keskusteli pitkään edellisestä mietinnöstä, joten näin tässä kävi aivan oikeutetusti. En aio vastata Barbaria muiden kysymyksiin. Minä ja minun toimistoni, me kyllä me pyrimme vastaamaan kollegoiden kysymyksiin ja me nämä huomioon sitten, kun tarkistusten takaraja on 29. päivä. Meidän piti jättää nyt aika äänestyksille. Nyt yhden minuutin tauko, koska sihteeristö haluaisi minun pakilleni puhua minulle jostakin asioista vielä ennen kuin äänestämme. Joten minuutin tauko ja varmistakaa, että teillä on äänestyskortti käden ulottuvilla. Tulen minuutin kuluttua aloittamaan äänestyksen.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 Lisätalousarvio 5 2015. Kyse on maahanmuuttopaineista ja esittelijä on Peter Niedermüller. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Olikohan se hylätty? Check compromise. Tarkistetaan kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Do you want to push your card in because mine wasn't? halusin sinne koneeseen kuunnella, koska ei minunkaan korttini ollut ihan perillä asti. Tiny, do you want to maybe go to another seat? No ehkä te voitte siirtyä johonkin toiselle paikalle, mikäli koneenne ei toimi. Kokeilkaa jotain toista paikkaa. Right, colleagues. No niin, kollegat. Kompromissi yksi on hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjään hyväksytty. Hylätty. Korjaa puheenjohtaja. Äästys alkaa. Tarkistus neljä edelleenkin. No otetaanpa uusiksi. Tarkistus kolme puolesta. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. No, äänestys alkaa. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No hyvä on. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muistako nostaa kättä kunnolla? Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. That's carried. Hyväksytty. Colleagues, if you could raise your... Voisitteko hyvät kollegat nostaa kättä ihan kunnolla tässä seuraavalla kerralla? Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Ensimmäinen osa tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjään hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Uskon, että tämä täytyy tarkistaa. Toinen osa tarkistuksesta 21 äänestys alkaa. Thank you. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti toinen osa tarkistuksesta 22. Tarkistus 22 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Tarkistus 22 ensimmäinen osa. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Hy, anteeksi, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja loppuäänestys vielä. Näin muutetusta tekstistä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herra Niedermayerille. The other room colleagues, we have to move to... Hyvät kollegat, nyt me joudumme siirtämään saliin, mikä sen numero nyt olikaan. Tietääkö joku? We move to... Nyt siirrymme saliin. Yksi A2. Yksi E2. Tulki korjaa. Yksi E2. Yhteistä Seden ja Liben kokosta varten. Se